je vous prie de gagner votre place et j'ouvre la séance. No niin, pyydän teitä istutumaan paikoillenne. Meillä alkaa tässä kokous ja, en, ja sitä leimaa tämä ensimmäinen valvontaryhmä kokous koskien 2014-2020 ja monivuotisten rahoituskehysten tarkastelua. Mitään kommentteja ei ole tehty tähän esityslistaan, joten voimme hyväksyä esityslistan tällaisenaan. Kirjallisen menettelyn kautta meillä on pyyntö, joka perustuu työjärjestyksen artikla 54 alueellisen kehitysvaliokunnan kanssa. Meillä on tällainen yhtenäismenettely ja tämä meille sopii sitten 19. marraskuuta 2015 kokouksen päiväkirjoihin. Onko huomioita? Mikäli ei, ne on hyväksytty tällaisenaan. Ja seuraavaksi aloitamme tämän valmistelukokouksen. Haluaisin toivottaa sydämellisesti teidät kaikki tervetulleeksi. Erityisesti toivotan tervetulleeksi esittelijämme Olbrechtin ja Tomaan budjettivaliokunnan puolesta. Täällä on myös ITRE-kulttuuri ja työllisyysvaliokunnasta. Edustajia heidät on kutsuttu paikalle kokouksen aiheesta johtuen. Haluaisin toivottaa myös tervetulleeksi komission edustajan. Hän edustaa budjettia, RTDtä, Growth-pääosastoa, EAC ja työllisyyspääosastoja. Meillä oli viime viikolla keskustelu koskien rahoitus koskien monivuotisten rahoituskehysten välitarkastelua. Meillä oli pohjana erittäin hyvä valmisteluasiakirja, jonka molemmat esittelemme olivat laatineet, siis jäsenet Olbricht ja Toma. Ja kuten tässä asiakirjassa on todettu, talousarviovaltuus tai budjettivaliokunta haluaa tarkastella sitä, kuinka nämä uudet välineet ovat toimineet ja kuinka niitä on täytäntöön pantu, välineet, joista on säädetty monivuotisissa rahoituskehyksissä ja kuinka, olen, kuinka ollaan pääsemässä vuoden 2020 strategian tavoitteisiin poliittisten prioriteettien toteuttamisen kautta, mutta meillä on tässä talousarvio vähän elänyt. On otettava huomioon kriisin aiheuttamat uudet asiat, olkoon sitten kyseessä valtionvelkakriisi, Kreikan kriisi tai maahanmuuttokriisi. Tämä aiheuttaa tällaisia budjettisatelliitteja erityisrahastojen muodossa. Tämä ei millään tavalla helpota parlamentin valvontaa tai sitä, että kansalaiset pystyisivät saamaan käsityksen Euroopan unionin budjetista. jotta mahdollisimman hyvissä olosuhteissa voidaan näitä, tätä tarkastelua hoitaa. Meillä on maaliskuuhun asti useita kokouksia alkaen tämän aamuisella. Tämä ensimmäinen valmistelukokous, tarkistamisen valmistelukokous keskittyy rahoituskehyksen joustavuusvälineisiin ja maksuihin – Meillä on kolme osaa tässä kokouksessa ja jokaista edeltää alustus ja tämän jälkeen meillä on kyselysessio. Esittelijät voivat niin vastata ja joko budjettivaliokunnan sihteeristöt tai temaattiset osastot ovat valmistelleet tausta-asiakirjoita. Meillä on myös parlamentin oikeudellisen yksikön asiakirja koskien näitä maksuja ja erityisvälineitä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että meidän on ehdottomasti päätettävä tämä kokous kello 11, koska silloin aloitamme äänestykset. Minulla on erittäin epäkiitollinen ja vaikea tehtävä pyrkiä pitämään puheajat kurissa. mutta annan puheenvuoron edustaja Olbrichtille viisi minuuttia. Hän voi nyt alustaa tämän ensimmäisen kohdan, eli joustavuus, sääntely. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Aloitamme tänään itse asiassa keskustelun monivuotisen rahoituskehyksen 14.20 välitarkastelun korjaamisen esittelijöitä Esittelijöinä meitä kiinnostaa se, että saisimme selkeän kuvan kokonaistilanteesta, joka tänä päivänä vallitsee 14.20 rahoituskehysten osalta. Tietystikin haluaisimme tulevina viikkoina varmistaa sen, että parlamentin kantana on korjata eikä pelkästään uudelleen tarkastella monivuotisia rahoituskehyksiä. Katsomme nimittäin, että tilanne on nyt kovin vaikea. Tämä edellyttää MFFn korjaamista. Asetuksen mukaan tällainen mahdollisuus on olemassa, mutta ensin meidän täytyy ymmärtää, kuinka MFF toimii. Meidän täytyy tietää, mitä tuloksia tai seuraamuksia on siitä, että joustavuutta on otettu käyttöön. Joustavuusvälineitä on mukana MFFssä 14.20 20 kaudella. Mitä tästä on seurannut? Sen jälkeen kun kehyksiä on toteutettu kaksi vuotta, kysymys kuuluu, toimiiko se? Näin yksinkertaisesti sanottuna, toimiiko se vai ei, tämä joustavuus siis? Loppujen lopuksi täytyy esittää selkeitä kysymyksiä. Pitäisikö tuoda lisää joustavuutta MFFn loppukaudeksi? Tietystikin mahdollisesti lisäjoustavuutta tarvitaan. Ja meidän täytyy tietää, toimiko MFF tällä hetkellä hyvin ja toimivatko nämä jousto, jousto koskevat säädökset hyvin. Tienten ymmärtäminen on tärkeää. Meidän täytyy ymmärtää koko monimutkaisuus, joka näihin välineisiin liittyy. Ja tämä on tämän koko rakennelman filosofia myöskin, sekin täytyy ymmärtää. Ja täytyy tarkastella, missä vaiheessa nyt mennään. Nyt kun joustavuussäännöksiä on kahden vuoden ajan käytetty. Missä nyt sitten ollaan? Mikä tilanne tänä päivänä vallitsee? Entä vuonna 2016? Mikä tilanne silloin on? Mitä seurauksia on joustovälineiden käytöstä MFFn toisella puoliskolla? Tullaanko jatkamaan samaa rataa vai ei? Nämä ovat kysymyksiä, joihin täytyy pohtia ei vain tänään, vaan myöskin jatkossa. Me tarvitsemme syvällistä keskustelua siitä, mitä etuja joustosäännökset tuot mukana ja mikä nykyhetkinen tilanne on. Mik, mitä pitäisi muuttaa ja mitä pitäisi pitää ennallaan. ennallaan. Tämä nyt oli vain näin alustusta. Kiitoksia edustaja Olbricht tästä esityksestä ja näistä haasteista koskien tätä uudelleen tarkastelua. Tämähän on siis todella uudelleen tarkastelu, joka vaan katsoa sitten. Ensin todella käsittelemme näitä joustavuusvälineitä. Haluaisin antaa ensimmäisenä puheenvuoron herra Wernerille. Hän on, Lernerille, hän on budjetti pääosaston johtaja. Annan teille 15 minuutiksi puheenvuoron. Uh, rapporteur, uh, honorable members, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat esittelijät, arvoisat jäsenet. Kiitän kutsusta tulla esittelemään teille tilannetta monivuotisen rahoituskehyksen 2014-2020 suhteen. Ja nyt puhumme todella joustavuudesta. Te todella heititte meidät kyllä altaan syvään päähän kun pyysitte analyysiä joustovälineiden toimivuudesta. Eihän tämä mikään uusi keskustelu ollenkaan ole. Itse asiassa monivuotisen rahoituskehyksen äh, luonteeseenhan kuuluu joustavuuden kaventaminen asettamalla kattoja, asettamalla äh, sitoumusmäärärahoja vuosiksi eteenpäin, samoin maksumäärärahoja vuosiksi eteenpäin. Ja näin monivuotinen rahoitus kehys rajoittaa joustavuutta. Kuitenkin tämän näiden rajojenkin puitteissa monivuotista rahoituskehystä voidaan keskipitkällä aikavälillä joustavoittaa tai voidaan tehdä uusia painotuksia, kun ajatellaan rahoituksen ennustettavuutta, ennakoitavuutta yhtäällä ja joustavuutta toisaalla, niin tulee löytää tasapaino. 2014-2020 rahoituskaudella, joka edessämme nyt on tai käynnissä on tällä hetkellä, niin alku on ollut joustavuuden suhteen hyvin, hyvin hankala ihan alusta asti. Jos mm, sallitte, niin muistutan neuvotteluista, jotka johtivat rahoitus- kehyksen syntymiseen tällaisenaan helmikuussa 2013 neuvosto oli valmis ensimmäistä kertaa hyväksymään rahoituskehyksen, joka oli ähm, itse asiassa pienempi kuin aiemman kauden rahoituskehys, ja se oli kaiken kaikkiaan hyvin rajoitettu niin maksumäärärahojen kuin sitoumusmäärärahojen suhteen. Ja tämä tietenkin johti siihen, että komission tuli sitten hyvin suoraan todeta valtioiden hallitusten päämiehille, että tällainen rahoituskehys ei ole toteuttamiskelpoinen, jos se ei sisällä mahdollisimman suurta joustavuutta. Näin sitten sitouduttiin mahdollisimman suureen joustavuuteen ja neuvoston johtopäätöksiinkin otettiin tämä maininta mukaan. Kuitenkin tämä on ollut kyllä aika moista taistelua, jotta joustavuus on saatu konkretisoitumaan ja toimivaksi. Itse asiassa kukaan ei varmaankaan ole eri mieltä siitä, että jos parlamentti ei olisi joustavuutta todella vaatinut ja jos parlamentti ei olisi joustavuuden puolesta näin kovasti taistellut, niin varmasti joustavuus ei sillä tasolla rahoituskehyksessä olisi kuin mitä se nyt on. Ja nyt meillä on myös innovatiivisia eh, joustavuuselementtejä, joista on kyllä suoraan kiittäminen Euroopan parlamenttia. No nyt meillä on sitten todella hyvin tiukka rahoituskehys, aivan alusta asti tiukka rahoituskehys vuosiksi 2014-2020, mutta se sisältää jonkin verran joustavuutta ja joitain joustavuusvälineitä, joita nyt tulee arvioida, ovatko ne todella EUn tarpeiden ja vaatimusten tasalla tälle kaudella. Haluaisin tehdä tässä nyt eroa Eli tulen analysoimaan joustavuusvälineitä, joita voidaan käyttää budjettimenettelyssä. Eli se joustavuus, josta minä puhun tässä puheenvuorossani, on sellaista, joka sisältyy budjettimenettelyyn. Ja tämä tietenkin on sitten ero niihin päätöksiin, joita neuvostossa tehdään määräenemmistöllä. Itse asiassa neuvostohan voi parlamentin hyväksynnällä vain yksimielisesti päättää esimerkiksi katon muuttamisesta. Siksi minä en mainitse ehkä sitä välinettä, joka on se kaikkein merkittävin laajalti katsottuna joustavuuden väline, nimittäin rahoituskehyksen korjaaminen, muuttaminen sehän mahdollisuutena on ollut meillä mukana siitä asti, kun rahoituskehyksestä päätettiin. Rahoituskehyksen kattojen muuttaminen on aina ollut teoreettisena mahdollisuutena mukana, mutta se vaatii erityisesti neuvostossa Ähm, suurta enemmistöä. Joitain muutoksia on aiemmin voitu tehdä määräenemmistöllä, mutta Lissabonin sopimuksen voimaan astuttua äh, neuvoston on oltava yksimielinen ja saatava lisäksi parlamentin hyväksyntä. Siksipä keskityn tässä puheenvuorossani nyt niihin joustavuusvälineisiin, jotka toimivat nykypuitteissa ja jotka budjettimenettelyssä voidaan ottaa käyttöön. Mitä meidän sitten tulee tarkastella näiden joustavuusvälineiden suhteen? Ensinnäkin, äm, ovatko ne toimivia, kun ajatellaan rahoituskehyksen hyvin alhaisia marginaaleja? Ja lisäksi täytyy muistaa se, että todennäköisesti koskaan aiemmin ei ole ollut rahoituskehystä, jonka <laughs> marginaalit olivat alusta alkaen näin pienet. Tämä johtuu kahdesta asiasta. Ensinnäkin yhtäältä hyvin matalasta katosta ja toisaalta siitä, että yhteislainsäätäjät ovat halunneet äh, ennalta ohjelmoida mahdollisimman äh, suuren summan rahoituskehyksestä. Eli 2014-2020 rahoituskehys sisältää vain noin yhden prosentin marginaalin, siis ei ohjelmoimattomia määrärahoja. 99 prosenttia on jo sidottu, on jo ohjelmoitu. Tämän lisäksi, eikä tätä varmastikaan näinä nykyaikoina teille tarvitse selittää, kun tapahtuu odottamattomia asioita tai kun poliittiset painopisteet muuttumat, niin kuin te aina jaksatte muistuttaa, niin seitsemän vuoden rahoituskehys ei välttämättä enää olekaan sitten parlamentin mandaatin mukainen. Ja parlamentti ja komissio ovat jo vaihtuneet itse asiassa tällä välin, eli ne, jotka päättivät rahoituskehyksestä, eivät ole samat kuin jotka nyt tekevät päätöksiä. Ja tätäkin varten tarvittaisiin joustavuutta. Kaksi joustavuusväline kokonaisuutta meillä on olemassa. Yhtäältä niin kutsutut erityisvälineet. Niiden erityispiirre on se, että ne vuosittaisessa talousarviomenettelyssä ää, sallivat kattojen ylityksen niin ää, sitoumusmäärärahojen kuin maksumäärärahojenkin suhteen, tai maksumäärärahojen suhteen tätä mieltä on parlamentti ja komissio. Ja itse asiassa minun jälkeeni on toinen puhuja, joka puhuu tämän asian äh, laillisesta puolesta, mutta komissio katsoo, että niin äh, sitoumusten kuin määrärahojenkin äh, suhteen tässä voidaan Kun katsotaan tätä kahden palstan asiakirjaa, niin tässä voidaan nähdä muun muassa tämä hätäapuvaraus, eli odottamattomat tapahtumat kolmansissa maissa, humanitaarinen apu. Sitten solidaarisuusrahasto, se on nimellisesti vähentynyt, mutta se on kuitenkin vielä korkeampi kuin mitä koskaan on yhtenäkään vuonna käytetty. Eli tässä kyseessä suuret katastrofit Euroopan unionissa ja tässä on siirtomahdollisuus seuraavaan vuoteen. Sitten äh, globalisaatiosopeutusrahasto, sekin on nimellisesti laskenut, mutta edelleen korkeammalla tasolla kuin mitä yhtäkään vuonna on tarvittu. Tässä kyse on muun muassa odottamattomista työpaikkojen leikkauksista ja niin edelleen. Ja kun ajatellaan sitten näitä niin kutsuttuja joustavuusvälineitä, niin me kutsumme niitä nimellä flex. Ja flex on erittäin erittäin arvokas väline, koska nyt se on aika hyvän kokoinen, itse asiassa yli 500 miljoonaa vuodessa jo tässä vaiheessa. Ja se voidaan kerätä useiden vuosien käyttöön, eikä sitä ole sidottu minkään erityiseen käyttöön, vaan budjettiviranomainen voi päättää siitä, mihin nämä määrärahat käytetään, ja siksipä tämä Flex-väline, joustavuusväline onkin niin arvokas. Kaikki nämä välineet ovat jo olleet aika laajaltikin käytössä talousarvion menettelyissä 2014 ja 2015. Näette summat tästä taulukosta. Merkittävin määrällinen käyttö on ollut juuri joustavuusvälineen käyttö vuonna, tai tulee olemaan vuonna 2016. Tehän tästä juuri äänestitte talousarvio 2016 suhteen yli 1500 miljoonaa, eli nyt tämä Flex-väline on sitten ensimmäiseksi kolmeksi vuodeksi täysin käytetty. Kyse on tästä kolmannesta maahanmuuttopaketista. Ehkäpä minun tulee lisätä että vuoden 2016 jälkeen Flex-väline tulee jälleen olemaan käytettävissä yli 500 äh, miljoonaa euroa äh, vuosittain ja näin se tulee todennäköisesti taas äh, sitten kasvamaan ja kerääntymään, mutta 2016 saakka väline on nyt täysin sidottu, täysin käytetty. Nämä olivat nyt siis näitä olemassa olevia joustavuusvälineitä ja loivat, tarjosivat mahdollisuuden äänestää määrärahoista, jotka ylittävät sovitun katon. Mutta kun ajatellaan näitä joustavuusvälineitä ja tätä työkalupakkia, joka käytössä on, niin tämä pakki sisältää itse asiassa myös joukon välineitä, joiden kattoa ei voi ylittää, mutta joiden sitoumuks, sitoumusmäärärahoja voidaan siirrellä vuodesta toiseen sekä eri otsakkeiden välillä. Tässä kun ajatellaan tätä kasvu- ja työllisyyskokonaismarginaalia, sitoumusmäärärahamarginaalia, niin tässä todella lain säätäjä on tarkoittanut, että on olemassa marginaaleja, jotka jäävät käyttämättä ja jotka voidaan näin kerätä yhteen. Ne voivat kumuloitua ja ne voidaan sitten sitoa muita tehtäviä varten ihan muissa eri otsakeissakin. Sitten toinen uusi väline tässä meidän työkalupakissamme on niin kutsuttu CM, varamarginaali. Ja tässä kyse voi olla jopa 0,03 prosentista EUn VKTstä ja siis äh, tästähän komissio ilmoittaa osoittaa vuosittain teknisten sopeutusten jälkeen, mikä tämä summa euromääräisenä on. Tämä on noin 4,4-4,5 miljardia euroa vuodessa. Mutta tämä äh, varamarginaali ei salli sitä, että kokonaissummaa muutetaan ja siksipä myöhäisempinä seuraavina vuosina nämä rahat on sitten jo käytetty. Eli tämä on tällainen siirtomarginaali, näin voitaisiin sanoa, tämä varamarginaali. Sitten on muita joustavuusvälineitä, jotka ovat luonteeltaan hiukan toisenlaisia. Yksi on se, että kun viite summat ovat monivuotisten ohjelmien lainsäädäntöteksteissä olemassa, niin näitä summia voi joko ylipudjetoida tai alibudjetoida jopa 10 prosenttiin, 10 prosenttiin asti rahoitussuunnittelussa. Tämä antaa sellaista joustavuutta, jonka kautta voidaan vahvistaa, jos marginaali on olemassa, tiettyjä ohjelmia tai sitten voidaan etupainottaa, takapainottaa ohjelmien rahoitusta eri otsakkeissa, jos ohjelmat vaikkapa etenevät hiukan eri tahdissa toisiinsa verrattuna. Ja sitten meillä on vielä uusi väline, nimittäin maatalousalan kriisivaraus. 400 miljoonaa euroa vuosittain suorista vastuista siinä tapauksessa, että mm, kriisi näin vaatii. Ja jos tämä summa jää käyttämättä, se itse asiassa korvataan viljelijöille seuraavana vuonna. Sitten, jotta vielä voisin hiukan kuvailla näitä mahdollisia tai käyttömahdollisuuksia näiden kahden Ähm, uuden välineen tarjoamia mahdollisuuksia, eli tämän ähm, kokonaisvarauksen. Eli tässä mahdollisuus on siis eri vuosien eri otsakkeiden välisistä siirroista, niin kuin totesin. Esimerkiksi tämä sitoumus äh, kokonais äh, marginaali on sovittu vuoteen 2017 saakka, mutta jos budjettivallan käyttäjä haluaisi vuoden 2017 jälkeen saattaa liikkeelle varoja, niin se voisi käyttää näitä eh, myöhempiä marginaaleja jo aiempina vuosina, eli varhaistaa niiden käyttöä siinä tapauksessa, että syntyy hätätilanteita. Eli näitä välineitä voidaan, näitä kahta välineitä voidaan myös yhdistellä toisiinsa, mutta ne eivät kokonaispuitteissa anna mitään uusia mahdollisuuksia, vaan tasaukset on aina tehtävä tavalla tai toisella. Luonnollisesti tiedätte, että tähän mennessä tätä kokonaismarginaalia sitoumusmäärärahoja varten on käytetty jo noin 2,4 miljardia euroa esir rahaston perustamisvaiheessa ja tämä todella osoitti sen välittömästi sen potentiaalin, jota tämä uusi väline tarjoaa. Välineitä voidaan käyttää myös maksuja varten, maksumäärärahoja varten ja tähän mennessä varamarginaalia on käytetty vain maksuja varten 2014 3,2 miljardia euroa, jotta tätä näitä kohesio-maksuja, jotka olivat jäljessä, saatettiin tasata. Mutta tästä täytyy sopia 2018-2020 kaudelle vielä. Sitten tämä viimeinen uusi väline, uusi joustavuusväline on tämä maksu, määrärahojen maksujen uusi ä, kokonaismarginaali. Ja tämäkin väline jälleen ä, antaa mahdollisuuden tehdä ero itse asiassa tietyn vuoden ä, maksukaton ja maksumäärärahojen välille. Eli kun on otettu kun tämä on otettu käyttöön Euroopan parlamentissa, kun neuvoteltiin rahoituskehyksistä, niin me todennäköisesti näemme sen kaikki tarjoamat mahdollisuudet vasta tuossa tulevina vuosina. Sillä tämähän tavallaan takaa sen, että kaikki maksut tämän rahoituskehyksen puitteissa voidaan käyttää, ja täällä siis alaviitteessä lukee, että viimeisten kolmen vuoden aikana voidaan uudelleen budjetoida vain 7, 8 tai 9 miljardia, eli e, tätä eroa maksujen ja välillä ei voida päästä kasvamaan liian suureksi, mutta kun ajatellaan sitoumusten ja maksujen välistä eroa, niin tässä tällainen tietty ero voi syntyä. Ja tämä on ero verrattuna tuohon aiempaan rahoituskehykseen, yli 50 miljardia euroa maksumäärärahoista jäi käyttämättä, koska ne oli mm, budjetoitu väärille vuosille, joiden vuosien aikana ne jäivät käyttämättä ja siksi, ja sitten niitä ei saanut siirtää seuraavalle vuodelle ja tämä johti tähän äh, erittäin suuren maksamattomien äh, maksumäärärahojen määrään. Ja nyt meillä on tällainen mahdollisuus siirtoihin. Ja tätä on käytetty tähän mennessä vuonna 2015 hyvin vähän, vain vähän yli 100 miljoonaa euroa, mutta me odotamme kyllä, että välineen merkitys rahoituskehyksen myöhempinä vuosina tulee kasvamaan. Lopuksi toteaisin, että komission tehtävä, teidän tehtävänne, meidän kaikkien tehtävä tässä keskustelussa on analysoida näiden erityisvälineiden toimivuutta ja tarkastella maksukattojen toimivuutta ja muistuttaisin vielä yhdestä ulottuvuudesta, joka liittyy asiaan, mutta hiukan toiseen ulottuvuuteen, nimittäin se, että talousarvio pyrkii nyt keskittymään tuloksiin. Nythän me yksinkertaistamme toimintaa ja sääntöjä ja tämä saattaa johtaa joihinkin ehdotuksiin sen suhteen, että joustavuusvälineitä tullaan ottamaan käyttöön. Jotkut niistä ovat varsin raskaita. Niiden käyttöönotto on varsin raskasta ja me tulemme nyt tarkastelemaan mahdollisuutta esimerkiksi varainhoitoasetusta mahdollisesti uudistaa asian korjaamiseksi. Ja tämä prosessi ei tietenkään ole helppo prosessi, mutta komission varapuheenjohtaja haluaa todella yksinkertaistaa sääntöjä, joten me kyllä tarkastelemme kaikkia ehdotuksia tähänkin liittyen, kun rahoituskehystä uudelleen tarkastellaan. Tällä on vaikutusta Kun ajatellaan tulevaisuutta, tulevaa rahoituskehystä, niin äh, ennakoitavuus, joustavuus äh, liittyvät kyllä ihan äh, läheisesti toisiinsa. Ja kiitän teitä lämpimästi siitä, että sain esitellä teille asiaa. Kiitos. Kiitoksia tästä alustuksesta. Mikäli voisitte vielä lähettää mahdollisimman nopeasti meille komission ehdotuksen niin, että me pystymme niihin paneutumaan. Nyt annan puheenvuoron sitten Rova Evelyn Waldherille, joka on Parlamentin oikeuden yksikköön asiantuntija vasta instituutiollisista asioista ja budjettilainsäädännöstä. Viisi minuuttia puheenjohtaja, alkaa hyvä. Kiitos puheenjohtajat naiset ja Pyrin puhumaan vain viisi minuuttia. Nyt äh, emme pysty kovinkaan syvällisesti painottamaan siihen, joten aivan lyhyt katsaus vain. Alustava huomio me kaikki tiedämme, että erityisvälineiden mobilisointi katon alla ovat, on asia, josta toimilimet eivät ole yksimielisiä. Olisi hienoa, mikäli olisi voitu budjettineuvottelussa viime vuonna tämä asia ratkaista, mutta se kova pähkinä purtavaksi. Loppujen lopuksi hyväksyttiin kahdella yksipuolisella parlamentin ja neuvoston julkilausumalla julistuksella. Ne olivat yhtä mieltä siitä, että ne olivat eri mieltä, nämä kaksi toimielintä. Ensinnäkin analyysissä tarkastelin sitä, mitkä ovat sitoumusmäärärahoja. Kysymys on yksinkertainen. Artikla 3, alakohta 2, asetuksessa ja johdanto-osan kappale 5 aivan eksplisiittisesti toteavat, että näitä välineitä voidaan mobilisoida katon yläpuolellekin menevällä tavalla silloin sitoumuksista. Tästä täytyy tehdä ero kahden ryhmän välillä, kahden erityisvälineiden ryhmän välillä. Yhtäältä välineet varmistavat sen, että voidaan usean vuoden ajan varmistaa kompensoiminen, mutta kuitenkaan kokonaiskattoa ei saa ylittää. Tämä pätee marginaaliin, se on ennakoimattomista meroista, artikla 14 ja 15 tässä asetuksessa koskee juuri esimerkiksi markkinaaleja, joka on varattu kasvua ja työllisyyttä edistävään kilpailukykyyn ja nuorten työllisyyteen. Mitä tulee sitten neljän muuteen erityisvälineeseen? Hätä, apuvarauksen, solidarisuus, rahastoon, joustovälineeseen ja globalisaatiorahastoon. Silloin ei voi olla kyse tästä kompensaatiosta joten kaikki sitomusmäärärahat, jotka on mobilisoitu tätä varten, voidaan lisätä kokonaiskaton lisäksi sen päälle. Il est par euh, l'intention déclarée du Conseil européen lors de sa réunion du 7 et 8 février. 8. helmikuuta 2013 CFP-neuvottelut saatiin toimimaan ja sitten todettiin, että sitoumusmäärä osalta nämä määrärahat täytyy laskea monivuotisten rahoituskehysten ulkopuolisen yli. Ja komissio on nyt noudattanut tätä täysin. Tulemme siihen johtopäätökseen, että mitä erityisvälineisiin tulee, niitä koskeva kehys ja mobilisointi katon yläpuolelle – ja ulkopuolelle on täysin mahdollista sitoumusmäärärahojen osalta. Nämä välineet on käytännössä mobilisoitu katon yläpuolelle toistaiseksi. Niitä ei laskettu katon, katon mukaan. Mikä sitten on sitten maksumäärärahojen tilanne? Valitettavasti tässä suhteessa asetus itse ei ole kovinkaan selkeä. Kenties voitaisiin jopa korjata välitarkastelun yhteydessä tämä epäselvä kohta. on kappaleessa 5 ja artiklassa 3 alkuosassa 2 puhutaan siitä, että mikäli katto ylittyy sitoumusmäärärahojen osalta, voidaan tähän ryhtyä, mutta itse asetusteksti kahteen otteeseen tekee selväksi sen, että maksumäärärahata voidaan mobilisoida yli, yli katon Tämä tarkoittaa sitä, että artikla 4 alakohta 1, joka liittyy omien varojen laskemiseen, voidaan tässä kaivaa esiin. Ja myöskin tässä liitetään artiklaan 3 alakahtaan 2 asetuksessa. Tämä on merkittävä, koska me tarkoittaa sitä, että erityisvälineiden mobilisointi silloin kun on kyse sitomusmäärärahoista liittyy myös ylimääräisiin maksumääräihin, jotka ovat katon ulkopuolella. Toiseksi tämä artikla 13, kohta 4 asetuksessa määrää tarkalleen, että marginaali ennakoimattomia meroja varten täytyy kompensoida sitomusmäärähen osalta, mutta myöskin maksumäärähen osalta. Tämä marginaali ennakoimattomia menoja varten on yksi erityisväline – joka mainitaan artiklassa 3 alakohdassa 2 tässä asetuksessa, joten on täysin selvää, että samalla tapaa kuin mobilisoidaan maksumääräharat yli katon yli, tämän pitäisi päteä myöskin muihin erityisvälineisiin, jotka mainitaan juuri tuossa samaisessa artiklassa 3. Alkoissa pyydän tämän hieman teknistä ja monimutkaista. Teksti kohteen lisäksi on muitakin argumentteja, jotka liittyvät moitteettomaan hoitoon Ensimmäinen arkin argumentti liittyy siihen, että sitoumusta seuraa maksu. Asetuksessa näin on todettu ja myöskin omia varoja koskevassa päätöksessä. Mikäli sitoumusmäärärahat mobilisoidaan yli katon, Maksumäärärahatkin täytyy budjetoida katon yläpuolelle sen varmistamiseksi, että ne ei kumpikin etenevät käsi kädessä. Vastakkaisessa tapauksessa syntyisi sellainen tilanne, jossa kokonaismarginaali maksumäärä ja maksumäärän osalta artikla 5 siis käytettäisiin kokonaan erityisvälineiden mobilisointiin taikka sitten tämä marginaali artiklassa 5 aivan erityisesti otetaan käyttöön se varmistamiseksi, että maksumäärärajan katto, jonka neuvosto on määrännyt 9,8 miljardiin koko rahoituskehyksiä varten, voidaan täysimittaisesti käyttää, jotta voidaan pitää kiinni sitoumusmaksumäärärahojen katosta, joka on 960 miljoonaa euroa. Toinen argumentti liittyy siihen, että täytyy kunnioittaa artiklaa 323 unionin perustamissopimuksessa. Siinä liittyy, se liittyy äh, oikeudellisiin velvoitteisiin kolmansi osapuolia kohtaan. Lainsäätäjänä tässä katto ei saa olla liian tiukka. Riittävästi ostoa täytyy olla, jotta unioni pystyy kunnioittamaan velvoitteitaan, jotka liittyvät artiklaan 323. Nämä määräykset vaativat sitä, että neuvosto, parlamentti ja komissio varmistavat sen, että rahoitusvälineitä on käytössä, jotta unioni pystyy pitämään kiinni oikeudellisista velvoitteistaan suhteessa kolmansiin osapuoliin. Tämä halu on hakattu kiveen johdantason kappaleessa neljä monivuotisessa rahoituskehyksessä. Ero maksumäärärahojen ja sitomusmääräihin välillä on se, että vain aiemman osalta, mikäli voidaan ylittää katto, niin tässä on vaarana se, että velvoitteita, oikeudellisia velvoitteita suhteessa komission osapuolen ei voida kunnioittaa, ja on kuitenkin primäärioikeutta. Tämän kaiken valossa me teemme semmoisen johtopäätöksen, että MFF-asetus ei estä sitä, että voidaan mobilisoida maksumäärärahat erityisvedentä varten yli katon että katon ei voida mennä. Tämä mobilisointi maksumäärän osalta yli katon vastaa täysin periaatetta joka liittyy moitteettomaan varainhoitoon ja lainsäätäjän tahtoon. Mikrofoni. Mikrofonin voisi laittaa päälle. J'ai noté qu'il ne serait pas téméraire de notre part. No niin, ehkä olisi hyvä, jos me yrittäisimme hiukan selvittää näitä kysymyksiä. Ainakin tämä oikeudellinen lausunto on rohkaiseva. No nyt sitten vielä on 10 minuuttia aikaa vielä käydä keskustelua. Ja Olbricht saa seuraavan puheenvuoron. Äh, yes, I, think that... Kiitos. Tämä oli sellainen johtopäätös, joka oli tarpeen, koska me tarvitsemme selvennystä ja myöskin keskustelua, koska juridiset elementit ovat tietystikin tärkeitä, mutta mikäli ei tiedä missä mennään, niin voi olla hieman teillä, mutta mikä oli tämä yleinen johtopäätös? Koko ongelma oli alkuvaiheessa, koska sitomusta ja määrärahojen ero alusta pitäen ollut ongelmallinen ja hyvin pieni marginaali vain on käytössä. Ja sitten uudelle ohjelmaan on vain yksi prosentti, joten Tämä on asia, jota meidän täytyy pohtia. Tämä on monien ongelmien syy ja alkulähde. Tietystikin, kenties mikäli mahdollista, niin voidaan esittää komissiolle kysymys, voisiko se reagoida tämän oikeudelliseen analyysiin, koska juuri tästä kenkä poristaa siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Sitomusmääräinen ongelma on selkeä, mutta maksumäärät sitten. Mikäli käytetään erityisvälineitä ja sitoumuksia, Kysymys kuuluu, voidaanko maksujakin käyttää? Tämä on se vanha ongelma neuvoston kanssa, näin olen käsittänyt. Tämä on se todellinen ristiriita. Voidaanko maksuja käyttää vai ei? Voidaanko tätä käyttää maksuihin vai ei? It's not illegal. Mutta se ei ole siis laitonta. Se on siis mahdollista. Voiko komissio sitten kertoa, miksi näin ei ole tehty? Onko tämä hyvä kysymys vai ei? Minä nyt yritän yksinkertaistaa tätä asiaa ja vääntää sitä rautalangasta. Tässä on toinenkin elementti. Meillä on kaksi kysymystä liittyvät eri välineisiin. Yksi kysymys kuuluu, kuinka tämä voidaan tehdä teknisesti? Miten tämä tehdään? Toinen kysymys, milloin? Milloin, miten määritellään selkeästi ne olosuhteet, joissa on mahdollisuus käyttää tätä Onko meillä selkeää määritelmää erityisolosuhteista? Esimerkiksi pakolaiskriisi. Onko tämä kriisi vai ei? Onko tässä erityistilanteesta kyse vai ei? Eikö tässä myöskin se ongelma, että kunnollisia määritelmiä ei ole? Tähänkin täytyy puhua, tätäkin täytyy korjata. Oikeudellinen ja käytännöllinen seuraus tästä sitoumusten määrä ja maksujen osalta ja sitten toinen juttu, missä olosuhteissa ne voidaan tehdä. Kiitoksia sitten Toma. Ensuite, je donnerai la parole à la commission pour une brève réponse. Eli ihan lyhyt vastaus. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia puheenvuoron käyttäneille. Ne olivat erittäin rikkaita puheenvuoroja ja Eli hyvä budjetointi on nyt tämä keskeinen asia. Meillä on tosiaan ollut ongelmia tämän monivuotisen rahoituskehyksen osalta. Ne ovat olleet liian suppeat ja myöskin tässä on eroja, kun katsotaan maksuja ja sitten sitoumuksia. Erot ovat liian suuria. Nyt on kaksi vuotta kulunut tämän monivuotisen rahoituskehyksen alkamisesta. Neljä vuotta vielä on edessä. Ja jo nyt, ainakin vuoden 2016 talousarvion osalta, mielestäni, ja tästä nyt kysyisin, olemme jo ylärajoilla, mitä tulee näiden erityisvälineiden käyttöön ja tähän joustavuuteen. No maksujen osalta nyt, jos nyt ymmärsin sen, mitä oikeudellinen yksikkö totesi, mutta ainakin sitoumusten osalta on näin. Mutta nyt kun talousarviosta on äänestetty, niin kuulemmekin, että neuvosto on tehnyt uusia sitoumuksia Turkin osalta. Eli meidän täytyy nyt sitten kaivaa ne rahat jostain uudestaan budjetista. Ja vaikuttaa nyt siltä, että tässä ollaan uudistamassa näitä rahoituspuitteita jatkuvasti. En nyt tiedä, miten tässä tulee käymään, ja haluaisin kysyä, siis yksi kysymys nyt ainoastaan tällä hetkellä – Siis mitä vielä, mitä liikkumavaraa meillä vielä on? Mitä mahdollisuuksia meillä on? No, nyt kun katsotaan, että jos tämä olisi viimeinen vuosi, niin okei, voitaisiin hoitaa asiat, mutta meillä on vielä neljä vuotta jäljellä. Ja kun otetaan huomioon, että meillä on ollut monia kriisejä peräkkäin, niin millaista liikkumavaraa meillä vielä on? Breve réponse, s'il vous plaît. Ja sitten Lerner vielä lyhyesti. Merci. Um, with regard to... Kiitos. Mitä tulee näihin katon ylittäviin maksumäärärahoihin, komissio on aina ollut äh, tästä äh, juridisesta puolesta täysin samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että kyllä rahoja voidaan budjetoida, niin maksumäärärahoja kuin sitoumusmäärärahojakin voidaan budjetoida yli katon. Ja tähän astisissa budjettineuvotteluissa olosuhteet ovat sallineet sen, että neuvosto ja parlamentti ovat sopineet siitä, että tulkitsevat vielä jäljellä olevia marginaaleja hiukan toisilla, toisella tavalla, niin että parlamentti ja komissio ovat pitäneet kattoa korkeampana kuin neuvosto. Ja tilanne tulee säilymään tällaisena niin kauan kuin ää, ähm, marginaalia on kylliksi katon alla ja kukin taho voi sitten omaa tulkintaansa puolustaa. Mutta sitten kun marginaali kutistuu, niin neuvoston ja parlamentin ehkä täytyisi sitten vääntää kättä ja selvittää asia lopullisesti. Ilmeistähän on, että kyllä voitaisiin hyvinkin tässä uudelleen tarkastelussa sitten arvioida lakitekstin muuttamista, mutta kun tämä muutos vaatii neuvostossa yksimielisyyttä ja parlamentinkin hyväksyntää tälle, niin kyllä ää, tämä on kyllä aika, aika vaikea ää, asia hoitaa, mutta täysin mahdollinen kuitenkin. Kyllä tätä selvennystä voitaisiin tavalla tai toisella eh, uudelleen tarkastelun puitteissa pyrkiä löytämään. No mitä joustavuutta vielä on jäljellä? Toinen kysymys. No, tähän ei ihan suoraa vastausta, numerovastausta voi antaa, koska tämä riippuu yhtäältä siitä, miten ja kuinka laajalti eri joustavuusvälineitä eh, tulevina vuosina budjettivallan käyttäjä tulee käyttämään. Eh, minä olen kertonut, mitä vuosi vuodelta on jäljellä. Flex hän käynnistyy uudelleen vuonna 2017 500 miljoonaa vuodessa, mutta kuitenkin. Ja mitä marginaaleihin tulee, niin kyllä marginaaleja vielä on pieniä, mutta on kuitenkin. Mutta tämä riippuu nyt siitä, minkälaisia marginaaleja te jätätte kattojen alle seuraavasta budjetista äänestäessänne. Eli vuosittaiset talousarviopäätökset johtavat siihen, minkälaisia marginaaleja on. Ja se, mitä ei käytetä, niin sitä voidaan kierrättää joustavuusvälineiden kautta. Eli mitään numeroa en teille voi antaa. Numerot ovat täysin riippuvaisia teidän tulevista päätöksistänne. Kiitos. Kiitoksia vuonna 2016 voidaan käyttää näitä liikkumavaroja, koska niitä ei tänä ja viime vuonna käytetty, mutta näin ei voi käydä uudelleen. Sitten Fernandes. Ja lyhyesti. Tämä tilanne on selvä myöskin neuvostolle. Ei ole mitään järkeä puhua joustavuudesta ja sen jälkeen sitten sanoa, että se on jo merkitty budjettiin. Jos puhutaan joustavuudesta ja joustavuusvälineistä, niin se tarkoittaa, että ne ovat talousarven ulkopuolelta, koska ei, tämä nimi täytyy silloin poistaa. Eli poistaa tämä sana joustavuus. Mutta neuvosto ymmärtää kyllä hyvin nämä perusteet ja tämän hengen, mutta tämä on heille sopiva tulkinta. Ja meidän täytyy todeta heille, että tulkitkaa tämä oikealla tavalla – He ovat tehneet tämän sitoumuksen ja joustavuusvälineet. Niihin tässä ole mitään järkeä sanoa, että me hyväksymme sen, että nämä maksusitoumukset budjetoidaan ja sitten nämä seuraamukset näkyvät budjetissa. Tässä on täysin epäjohdonmukaista toimintaa. Eli neuvoston pitää toimia johdonmukaisesti. Meidän täytyy auttaa neuvostoa olemaan johdonmukaisia. Ja meidän täytyy sitten selittää heille oikeudellisen lausunnon sisältö, mutta se on lausunto, jonka he kyllä ymmärtävät hyvin ja he tietävät myöskin, että he ovat hyväksyneet 960 miljardin sitoumukset 908 miljardia maksuihin. Ja nämä maksut täytyy ottaa budjetin ulkopuolelta, koska muuten tämä ero olisi vielä suurempi ja se nyt ei ole hyödyksi kenellekään. Ja 31. joulukuuta 2013 oli vielä 220 miljoonaa maksamatta, ja siihen lisätään vielä 52 miljardia, joka oli erona sitoumusten ja maksujen välillä vuosilla 2014-2020. Eli jossain vaiheessa nämä laskut sitten tulevat komissioon. Kuka muu vielä halusi puheenvuoron? No, sieltä vielä esittelijä Olbricht. Ymmärrän kyllä, mutta poliittisesti äh, tarkasteltuna kyllähän Jose Fernandes tietää tämän paljon paremmin kuin minä. Se, että so, sovitaan siitä, että ei olla samaa mieltä, niin mitä se tarkoittaa, niin kun rahasta puhutaan, siis neuvoston ja parlamentin välinen tulkintaero. Ehkäpä tämä on siellä jossain yksityiskohdissa, mutta eh, siis poliittinen kommentointi, siis olenko oikeassa, että me toivomme, että tämä ei toimi. Siitäkö tässä nyt on kyse? Me siis eh, valmistelemme budjetin, mutta se ei kuitenkaan toimi ja me tiedämme tämän. Eli siis jos, meidän, jos tilanne on se, että meillä on enemmän sitoumuksia kuin määrärahoja, maksumäärärahoja, niin sittenhän olemme tyytyväisiä siihen, että homma ei toimi. Sitten tämä epäonnistuminen. No, olen pahoillani, niin tämä on poliittinen kysymys. No niin, päätämme tämän ensimmäisen kierroksen, joka on ollut mielenkiintoista. Eli meillä on oikeusperusta tehdä tämä, mikäli kumppanimme suostuu laittamaan rahat pöytään. Rahathan tulevat jäsenvaltioista Eli meillä on aika nopeasti sitten tämän tyyppisiä ongelmia. No me palaamme tähän. Meillä on nyt ollut hyvää valmistelua näihin maksuongelmiin liittyen. Meidän täytyy sitten mennä sovitteluun. Eli meillähän oli lisä kolmikantaneuvottelut tässä asiassa. Eli palaamme tähän asiaan. Eli kiitoksia. Sitten siirrymme toiseen osioon, joka liittyy maksujen aikaistamiseen ja siihen, mikä liittyy artiklan 15 monivuotisessa rahoituskehityksessä Erasmus Cosme nuorisotyöllisyysaloite. Eli ensimmäiseksi puheenvuoron saa kahdeksan minuutin ajaksi kukin puhuja, siis todellakin vain kahdeksan minuuttia. Ja puhuttehan sitten tiiviisti. Ja ensimmäiseksi Christoph Pult hän puhuu Horisontti 2020 hankkeesta. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän tosiaan puhua lyhyesti. Eli Horisontti 2020 hanke, te muistatte varmaan, että kun kävimme keskustelua monivuotisesta rahoituskehyksestä, päätettiin, että 200 miljoonaa maksettaisiin etukäteen vuonna 2014, että vuosien 2018-2020 budjeteista otettiin varoja vuoteen 2002, 2014. Ja kuten kollega Leiner sanoi, niin tällä tavalla kompensoitiin nyt sitten tätä budjetin supistumista. Ja me päätimme sitten myöntää näitä lisävaroja, eli 100 miljoonaa, 50 prosenttia näistä lisävaroista neuvostolle, tälle tutkimusneuvostolle ja 50 prosenttia sitten Marie curie toimeen Eli meidän piti löytää hankkeita, joissa voitaisiin käyttää nämä rahat, koska tämä päätös tehtiin aika myöhäisessä vaiheessa. Ja tähän liittyy myöskin sitten vuonna 2014 budjetin valmistelu. Eli tällä tavalla pystymme kompensoimaan näitä kahta vuotta, mutta kovasti oli myöskin kysyntää näille kahdelle hankkeelle. Ja vuonna 2013han meillä oli silloin tätä backloading-toimintaa, eli silloin oli suurempi budjetti vuonna 2013. Eli konkreettisesti tutkimusneuvosto pystyi sitten rahoittamaan noin 70 hanketta ja Marie Curien osalta rahoitettiin toimia, joita muuten ei olisi voitu rahoittaa, erityisesti teollisuuden henkilöstön liikkuvuus ja akateemisten alojen henkilöiden liikkuvuus. No nyt tässä vaiheessa voidaan sitten keskustella – ja katsoa tätä tilannetta nyt ensimmäistä kertaa budjetti 2014-2015. Kokonaisbudjetti oli noin 19 miljardia euroa ja 13,9 miljardia on panto näiden eri hankkeiden kautta ja 5,2 miljardia. Niillä on rahoitettu sitten muita toimia, eli yhteishankkeita, julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeita. Eli tämä oli artikla 185. Ja myöskin sitten rahoitusvälineitä ja hallinnollisia kuluja. No sitten todellinen täytäntöönpano. Nyt kahden vuoden jälkeen meillähän oli 158 hankehdotusta ja olemme saaneet yli 45 000 tukikelpoista ehdotusta, ja niistä on rahoitettu yli 6500 hankkeita tähän mennessä. Eli jos lasketaan, niin silloin menestystaso on 13 prosenttia, eli noin yksi hanke seitsemästä sai rahoitusta horisontti 2020 varoista. Mutta jos katsotaan sitten ehdotuksia, jotka ovat saaneet myönteisen arvion asiantuntijoilta, niin silloin yksi kolmesta ehdotuksesta, jonka riippumattomat asiantuntijat ovat arvioineet sellaiseksi, että niitä kannattaa rahoittaa, niin ne ovat sitten saaneet rahoitusta EUlta. Eli kun on ollut tätä kovaa kysyntää 2020 ohjelmassa, niin paljon ei ole ollut panna täytäntöön 100 prosenttia budjetista, oli kyse sitten maksusitoumuksista tai maksumäärärahoista. Ja olemme tässä loppuvuonna vielä aika optimistisia sen suhteen, että koko budjetti pannaan täytäntöön. No sitten kun katsotaan eteenpäin, vuoden 2016 budjetista on äänestetty ja 2016-2017 arvio on, no tietysti vielä 2017 budjetista keskustella, mutta budjetin tasolla odotamme, että meillä 2020 meillä on käytössä 20,5 miljardia euroa ja 14 miljardia täytäntöön pannaan näiden hankehdotusten kautta ja 6,5 miljardia sitten näissä yhteishankkeissa, julkisen yhteisen tason kumppanuuksissa ja rahoitusvälineissä ja hallintokuluissa. Ja pian saatte lopputuloksia tästä jälkiarvioinnista koskien seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa. Ja tietojeni mukaan saatte näitä tietoja tammikuussa – ja sieltä saatte sitten lisätietoja siitä, millainen todellinen vaikutus tutkimuksen puiteohjelmalla on painopistealueisiin ja kansalaisten elämään. Ja sitten tämä puolivälin arviointi. Se olisi tarkoitus saada loppuun vuoden 2017 loppuun mennessä. Eli tässä vaiheessa nyt vielä ei voida uudistaa tätä monivuotista rahoituskehystä. Eli kiitoksia. Kiitoksia, että puhuitte näin lyhyesti. Tämä oli lyhyt ja ytimikäs esitys. 5 minuuttia 29 sekuntia. Sitten Kristin Schreber, hän puhuu Kosme-hankkeesta. Pour 8 minuuttia. Kahdeksan minuuttia. Mikrofoni. No, I pressed the wrong button, I'm sorry. Painoin tuossa vähän väärää nappia. Ei kun ihan lyhyesti todella ähm, kertomus äh, Kosmesta. Me saavutimme 100 prosenttia vuonna 2014 tämä rahoitusvälineen suhteen ja 2015, vaikka ei vuosi nyt olekaan vielä ihan lopussa, niin pääsemme 100 prosentin toteutumisasteeseen äh, myös tällöin. Kun ajatellaan näitä rahoitusvälineitä, niin muut osathan liittyvät näihin hakuprosesseihin. Ja haluaisin ehkä kertoa näistä kaikkein suurimpia, eli Enterprise Europe Network, Yritys Eurooppa-verkosto sekä Erasmus for Young Entrepreneurs, eli nuorten yrittäjien Erasmus ja 2014, 2017 puolessa välissään tämä päättyy. Mitä tulee tähän yritysten Eurooppa-hankkeeseen, niin kyse on seitsemän, seitsemänvuotisesta ohjelmasta. Itse asiassa kaksi hakuprosessia käynnistettiin tai on toteutettu. Vuonna 2014 94 konsorttia valittiin tähän mukaan 559 äh, järjestöä kaiken kaikkiaan äh, kaikista 28 jäsenvaltiosta ja vielä kuudesta kosmeen osallistuvasta kolmannesta maasta, muun muassa Turkki ja Islanti näiden joukossa. 2015-2016 toiminnasta kertoisin, että EUn osuus on aina korkeintaan 60 prosenttia ja tämä talousarvio tulee Kosme 2014 ja 2015 budjeteista kaiken kaikkiaan noin 100 miljoonaa euroa. Ja tämä talousarvio tulee toteutumaan täysin vuoden 2015 loppuun asti mennessä. Itse asiassa kaikki yhteistyösopimukset on allekirjoitettu tämän ensimmäisen kierroksen suhteen, se on valmis ja mitä toiseen kierrokseen tulee 12 ryhmittymää on valittu. Meillä on tässä vielä neljä hakemusta, muun muassa Armenia ja Ukraina näistä. Ne eivät ole vielä allekirjoittaneet tätä sopimusta ja siksi me vielä hieman odotamme. Ja mitä sitten tulee tähän Erasmus, nuorten yrittäjien Erasmus-ohjelmaan, meillä on 20, kahden vuoden ää, tällaiset, tällainen tukikausi ja meillä on aina koko joukko hyviä hankkeita, useampia itse asiassa kuin mitä pystymme rahoittamaan. Meillä ei kerta kaikkiaan rahoitus riitä. Seitsemäs kierros vuonna 2014 saimme 111 ehdotusta, 15 hanketta valittiin. Niissä oli mukana yhteensä 111 järjestöä 28 eri maasta, eli kaikista kosmemaista. Ja sitten budjettirajoitusten vuoksi jouduimme hiukan rajoittamaan näitä hakemuksia. sitten vuonna 2015 105 hakemusta tuli, 17 hanketta valittiin, jälleen 130 järjestöä kaikkialta Euroopan unionista. Mitä talousarvioon tulee 5,5 miljoonaa vuonna 2014 ja nyt 2015 7,8 miljoonaa käyttäen myös joustavuutta kosmetyöohjelman puitteissa ja toivomme, että ensi vuodeksi saamme 8,7 miljoonaa euroa määrärahoja. Nyt voisin sitten eh, siirtyä näihin rahoitusvälineisiin. Te tiedätte, että Kosmen eh, talousarviosta 60 prosenttia on sidottu tähän ähm, lainavälineeseen sekä toiseen välineeseen me olemme mm, toteuttaneet talousarvion aivan täysin niin sitomusten kuin maksujenkin suhteen 2014 vuoden osalta, samoin 2015, mitä sitomus puoleen tulee 175 miljoonaa euroa. Ja tässä EFTAN ja muiden osu, mm, osuudet mukaan ottaen vahvistavat tätä talousarviota vielä 8,8 miljoonalla ennen vuotta vuoden loppua. Talousarvio, budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt tämän lisätalousarvion, tämän siirroksen. Ja mitä tulee sitten tähän 2014-2015 MFFn etupainotettuihin summiin 40 miljoonaa kosmen lainatakujärjestelmän kautta vuotta. Eli kaiken kaikkiaan lainavolyymi tulee olemaan 800 miljoonaa euroa kaikkialla Euroopassa ja vähintään 12 000 pk-yritystä kaikkialla Euroopassa tulevat olemaan edunsaajia. Jos nyt katsotaan tämän lainatakuujärjestelmän täytäntöönpanoa, niin 2016 käytettävissä oleva talousarvio, niin kuin 2015 talousarvio, eivät kerta kaikkiaan riitä, koska kysyntä markkinoilla on huomattavasti suurempaa. AGF ei siis riitä. Meillä on jo 24 allekirjoitettua sopimusta 14 eri maassa, 263 miljoonaa kokonaistalousarvio ja koko rahoituksemme tulee olemaan noin 5 miljardia. Ja tämä tuki tulee kohdistumaan tulevina kahtena kolmena vuotena yli 180 000 pk-yritykselle. Ja itse asiassa nyt marraskuuhun mennessä olemme saaneet vuotta 2016 varten jo yli 30 lisähakemusta. Sitten 2015-2017 Esirin takuuohjelma osana Junckerin suunnitelmaa. Näin voimme tarjota pk-yrityksille lisärahoitusta jo huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa kuin mikä olisi ollut mahdollista Kosmen oman talousarvion kautta. Eli tämä ESIR-takuu tullaan vapauttamaan asteittain ja se tulee sitten tämän jälkeen Kosmen vastuulle. Ja 2018-2020 varoja tullaan käyttämään tämän esirin etupainotuksen tasaamiseksi ennen kaikkea. Ja sitten tämä seuraava EFG-ohjelma. Mitä tulee, jos tätä vertaa tuohon laina takuuvälineeseen, niin EFG-väline on huomattavasti monimutkaisempi ja aikaa menee huomattavasti enemmän ennen kuin ensimmäiset allekirjoitukset voidaan Äh, saada paperille. EIF ähm, on ollut tässä prosessissa erittäin aktiivinen ja marraskuusta meillä on äh, itse asiassa seitsemän operaatiota äh, saaneet jo hyväksynnän ja tulevaisuuden näkymätkin ovat kyllä erittäin lupaavat kaiken kaikkiaan noin 90 miljoonaa euroa. Eli nyt hyvin pian olemme jo täydessä matkavauhdissa ja ohjelma toimii erittäin hyvin. Kiitoksia. Merci, madame. Merci, je passe la parole. Kiitoksia. Sitten Artur Cavallero Basadas, hän puhuu Erasmus Plus-ohjelmasta. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Aion nyt kertoa Erasmus Plus-ohjelmasta uudesta ohjelmasta, joka on jo osoittautunut menestystarinaksi. Kuten tiedätte, Erasmus Plus on yksi yksittäinen ongelma, joka liittyy koulutukseen, ammattikoulutukseen, nuorison ja urheiluun. Seuraava sivu, kiitos. Jo nyt on yksinkertaisesti saatu aikaan kerta summia ja yksikkökustannuksia otettu käyttöön. Tämä yhdistää seitsemän aiemmin erillään ole, olevaa olutta ohjelmaa. Nyt ensimmäistä kertaa myöskin urheilu on mukana. Erasmus Plus suoraan edistää nuorten lippulaiva-aloitetta. Suurissa budjetista liittyy juuri tähän hankkeeseen mukaan luettuna opiskelijoiden liikkuvuushankkeet, koulutuksen ja työn yhdistäminen, hankkeet, joilla estetään koulupudokkaiden syntymistä ja vapaaehtoistyötä ja nuoristen työntekijöiden liikkuvuutta edistää myöskin. Relative weight of the... Tästä te näette suhteellisen osuuden artiklan 18 mukaisesti sen osalta, miten määrärahat jakautuvat. Tässä on eri osa-alueita ja välineitä, jotka liittyvät tähän talousarvioon. Sitten seuraava kaavio. Sitten hallintomallista tämän ohjelman osalta. Kyse on erilaisista hallintomalleista ja niiden yhdistelmästä. Olemme pyrkineet pitämään yhdessä kaksi parasta osaa tämän tyyppisestä hallinnosta. Ensinnäkin kyse on välisestä hallinnosta kansallisten virastojen kautta. Tämä on kaikkein suurin osuus talousarvosta 75 prosenttia. Tämä on tällainen sui generis hybridi luonteeltaan. Jäsenvaltiossa toimii paikallisia tiimejä. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmaa hallinnoidaan paikallisesti jaetun hallinnon tapaan. Tällä varmistetaan laatu- ja toissijaisuusperiaate. Samanaikaisesti myöskin keskitettyä suoraa hallintoa ohjelman johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Tämä varmistaa tämän joustavuuden myöskin. Toinen hallinnon muoto on suora hallinto eri virastojen kanssa – toimintaparoviraston EACIAn kautta esimerkiksi monimutkaisempi ohjelmien osalta 19 prosenttia ja myöskin opintolainat, jotka ovat 3,5 prosentin luokkaa talousarvista. Lisäksi on suora hallintoa komission kautta, varsinkin DGEACn ja työllisyyspääosaston kautta. Sitten budjetin täytäntöönpanosta te voitte havaita, että täytäntöönpano on erinomaista luokkaa. Tästä taulukosta sen voi havaita. Täällä on näitä lukuja. se kaksi vuotta on hoidettu asioita erinomaisella tavalla. Te voitte nähdä, että sitoumusten osalta täytäntöönpano on 100 prosentin luokkaa ja maksumäärän osalta miltei 100 prosenttia vuonna 2014. tänä vuonna jo sitoumuksissa 1,8 ja 1,7 maksumäärärahoissa täytäntöpanon taso. Vuonna 2015 uskomme, että täytäntöpano on yhtä hyvää luokkaa kuin vuonna 2014. Tämä on jo nähtävissä. Maksumäärärahoista sitten. Viime vuonna tähän liittyi pieni huoli, kuten täällä tuli todettua. Vain mä pieni osa alkuperäisistä maksumäärärahoista oli mukana ohjelmissa Saimme 138 miljoonaa lisää joulukuussa lisätalousarvion yhteydessä. Tällä pyrittiin vähentämään sitä vajetta, joka oli syntynyt, ja se pystyttiin hoitamaan 2015. Oli myöskin vaikea vuosi, koska maksusumaa oli kertynyt myöskin vuonna 2014 näin oli. Saimme ylimääräiset 170 miljoonaa. Niitä ei vielä pistetty täytäntöön, mutta nyt hyvää vauhtia, mitä ollaan pistämässä täytäntöön. 2016 uskomme, että tilanne paraa normaaliksi. Ensimmäistä kertaa maksumäärärahat ovat suurempia kuin sitomusmäärärahat. Tämä tarkoittaa sitä, että täytäntöönpano on normaalia. Talousarvion saata sitten frontloadingista, maksujen etupainotteisuudesta. Se oli erittäin tervetullut ja se on täysin käytetty hyväksi koulutuksessa ja ammattikoulutuksessa ja eri toimissa, varsinkin kun on kyse oppisopimuskoulutuksesta. Lisäksi korkeakoulutusta ja harjoittelupaikkoja varten on frontloadingia käytetty hyväksi. Sitten Erasmus Plus ja tulokset. Uusi integroitu rakenne mahdollistaa sen, että jo vuonna 2014 saatiin kahdeksan tarjouskilpailun kautta saatua ehdotusta näistä tehtiin valintoja, miljoona ehdokas, miljoona osallistujaa ja 18 000 hanketta valittiin ja 70 000 järjestöä mukana niitä toteuttamassa. Keski vertokesto on puolestatoista vuodesta kahteen vuoteen. Erasmus Plus on ohjelma, joka tuo todellista eurooppalaista lisäarvoa joitakin esimerkkejä tästä. Se vaikuttaa erittäin myönteisesti nuorten liikkuvuuteen ja tyylistettävyyteen. tyylistettävyyteen. Erasmus lisäsi ei-liikkuvien ihmisten tyylistettävyyttä 45 prosentilla. Työttömyys on 23 prosenttia Erasmus-opiskelijoiden keskuudessa matalampaa kuin muiden keskuudessa vuoteen 2020 mennessä 4 miljoonaa henkilöä on saatu mobiileiksi ja 125 000 järjestö osallistui ohjelmaan. Kysyntä on suurta ja saman aikaan täytäntöönpano, absorptio, tuen kapasiteetti erittäin hyvä. 500 000 liikkuvaa ihmistä enemmän tässä sitten ohjelman profiili. Aluksi budjetin suhteen oltiin hyvinkin pitkälti tiukailla ja vaikeuksia oli alkukaudesta. Lisäksi turhautuneisuutta. Kysyntää oli, mutta nopeasti ongelmat saatiin hoidettua kuntoon ja vuonna 2016 nähdään, kuinka nopeasti tämä käyrä nousee, miten jyrkkä nousu siinä on. Ja toivottavasti ja varmastikin ohjelmakauden loppua kohti täytäntöönpano on yhtä hyvä tai vielä parempaa kuin toistaiseksi. Kiitoksia. On totta, että Erasmushan on yksi EUn tärkeimpiä symboleita. Ja siinä on paljon potentiaalia nuorille. Ja sitten vielä Adriana Sukova-Tosheva. Hän kertoo nuorisotyöllisyysaloitteesta. Much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Muistuttaisin lyhyesti, että nuorisotyöllisyysaloite on 6,4 miljardin hanke ja sillä toimitaan Euroopan alueilla, joilla nuorisotyöttömyys on noin 25 prosenttia. Meillä on yhteishallintoa asetuksen pohjalta, sosiaalirahastoasetuksen pohjalta. Ja meillä on kyllä 34 toimintaohjelmaan 20 jäsenvaltiossa. Vuonna 2014 ja 2015 maksasitoumukset maksatettiin etuajassa ja kaikki 6,4 miljardia on jo pantu täytäntöön kahden vuoden aikana. Ja maksut 2014 olivat 100 prosenttia näiden tietojen mukaan. Ja vuonna 2015 marraskuun loppuun mennessä 96,40 prosenttia oli maksettu. Ja tämä johtuu lähinnä ennakkomaksuista 2015, jotka olivat lähes miljardi euroa vuosina 2014-2015. Eli näitä varoja maksettiin jäsenvaltioihin, jotta voidaan nopeasti panna täytäntöön nuorisotyöllisyyshankkeita. Ja toukokuussa 2015 komissio siirsi 883 miljoonaa euroa jäsenvaltioihin. Sitten nämä välimaksut tähän mennessä ovat hyvin rajallisia, koska meillä on tämä jaettu hallintomalli käytössä ja myöskin siellä pitää nimetä etukäteen tämä hallinnoiva virka, viranomainen. Ja tämä asia on täysin jäsenvaltioiden käsissä. Eli kun riippumaton tilintarkastustaho hyväksyy valvonta- ja hallintomenetelmän, niin siitä ilmoitetaan komissiolle ja seuraavana päivänä sitten maksut voidaan toimittaa. Eli tässä on tietty viive, kun lähetän näitä maksuvaatimuksia, koska nämä viranomaiset, jotka vastaavat nuoriso- työllisyyshankkeista. Niitähän on vain neljä tai nyt viisi, koska Unkari on myöskin saatu eilen mukaan. Eli siellä on nyt nimetty viranomainen. Mutta vielä on 29 toimintaohjelmaa, joiden osalta ei ole saatu mitään maksupyyntöjä, koska tätä viranomaista ei ole vielä nimetty. Ja kaksi maksupyyntöä on tullut Portugalista ovat 70 miljoonaa euroa, ensimmäinen 23,7 miljoonaa euroa on jo maksettu, ja sitten 45 miljoonaa maksetaan tulevina päivinä. Ja Kreikka on myöskin ilmoittanut tästä viranomaisesta ja sieltä on tullut tieto, että sieltä tulee maksupyyntö. Joulukuussa 18 miljoonaa euroa, joka myöskin pystytään maksamaan. Sitten täytäntöönpano, joka on tietysti tärkeä osa, jotta saadaan tuloksia budjetin käytöstä. Vuonna 2014 jäsenvaltiot raportoivat, että 110 000 osallistuja olivat työttömiä, mukana oli pitkäaikaistyöttömiä, 27 000 oli ilman mitään tointa, 13 400 oli ollut mukana näissä nuorisotyöttömissä työllisyyshankkeista ja 8500 on saanut työtarjouksen jatkokoulutusta oppisopimuspaikan tai harjoittelupaikan tämän toimien jälkeen. 1,3 miljardia on käytetty nuorisotyöllisyystoimiin jäsenvaltioissa tämän vuoden huhtikuuhun mennessä. No emme tietenkään ole ihan tyytyväisiä tähän hitaaseen täytäntöönpanoon, ja tässä on nyt viimeisiä tietoja, joita on saatu valvontakomiteoista, mutta vaikkakaan maksupyyntö ei vielä ole tullut. Italiassa sieltä on saatu tietoja, että 81 prosenttia nuorisotyöllisyyshankkeista on jo sitoutettu näihin toimiin. 758 000 nuorta, jotka eivät ole työssä eivätkä koulutuksessa, oli rekisteröitynyt sähköiseen portaaliin nuorisotakuun alalla. Eli 50 prosenttia kaikista tukikelpoisista on jo tässä mukana. 538 henkilöä on saanut yhteydenoton ja heidät on profiloitu, eli yhteyksiä on otettu näihin ihmisiin, eli 71 prosenttia rekisteröidyistä 100 000 nuorisotyöllisyyshanketta on käynnissä. Eli tässä on huhtikuuhun nähdessä huomattava kasvu. Ja valtaosa tästä tuesta menee harjoittelupaikkoihin. Ja meillä on uusi mikrorahoitusväline itsetyöllistämistarkoituksiin. Ja Espanjassa, no siitä ei ole paljon tietoa vielä, Espanjan suurin edunsaaja nuorisotyöllisyyshankkeessa 943 miljoonaa euroa ja 168 000 nuorta oli rekisteröitynyt nuorisotakuuportaaliin, mutta voisin myöskin kertoa, että tämä Espanjan nuorisohanke muutetaan ja 3. joulukuuta saimme ehdotuksen muuttaa tätä toimintaohjelmaa ja komissio nyt tarkastelee sitä. Ranska, se on myöskin yksi suuria edunsaajia nuorisotyöllisyyshankkeessa. Lokakuun puolessa välissä 77 prosenttia tästä kansallisesta budjetista oli jo sidottu eri toimiin. Ja alueellis- aluetasolla 80 prosenttia on sidottu näihin toimiin. Me odottelen vielä tämän kansallisen viranomaisen nimeämistä. 32 000 henkeä on jo mukana näissä nuorisotyöllisyyshankkeissa. Ja odotamme, että 21 prosenttia saa pysyvän yli kuuden kuukauden työsopimuksen näiden toimin jälkeen 19 prosenttia saa alle kuukauden, kuuden kuukauden sopimuksen, 22 prosenttia on koulutuksessa, 5 prosenttia on tukityöpaikoissa ja 33 prosenttia etsii edelleen työtä. Eilen iltapäivällä sain tietoja täytäntöönpanosta Portugalista ja voisin kertoa, että Portugalissa täytäntöönpano on aika pitkällä. Kokonaistavoite toimintaohjelmien osalta Portugalissa on se, että 33 000 ihmistä nuorta saadaan mukaan, jotka eivät ole työssä eikä koulutuksessa, ja he saavat sitten tukea. Ja tähän mennessä 14 000 ihmistä on jo hyötynyt tästä tuesta, puolet naisia. Ja sitten nuoria, jotka eivät ole koulutuksessa vaikka työssä, siellä on vammaisia. 300 maahanmuuttajaa on mukana. Ja sitten tässä hankkeessa Portugalissa on keskitytty myöskin ammattikoulutusharjoittelupaikkoihin. Ja 43 000 ihmistä on nyt tavoitteena saada mukaan ja 27 000 on jo 27 000 on otettu yhteyttä. Eli Italia, Ranska, Espanja ja Portugali ovat suurimmat edunsaajat ja voidaan nähdä, että hankkeen täytäntöönpano jatkuu ja vuoden loppuun mennessä odotamme sitten ensimmäisiä arviointeja nuorisotyöllisyyshankkeista jäsenvaltioiden tasolta. Ja saamme sitten selkeän kuvan siitä, minkä tyyppisiä ja minkälaatuisia hankkeita on toteutettu. Ja nämä vuotuiset täytäntöönpanoraportit saadaan ensi vuoden toukokuussa, mutta siihen mennessä meillä on sitten lisätietoja, joita kerätään valvontakomiteoista. Ja komissiolla on velvollisuus raportoida nuorisotakun edistymisestä ja täytäntöönpanosta ensi vuoden lokakuussa. Kiitos. Kiitoksia. Eli odottelemme tämä, tätä raporttia mielenkiinnolla. Tästähän keskusteltiin sovitteluissa, koska budjettissa ei ole maksusitoumuksia tähän, mutta jäsenvaltiot ovat kuitenkin sitoutuneet tämän jatkuvuuden takaamiseen. Eli 10 minuutin keskustelu vielä Toma. Oui, merci, monsieur le président. Euh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kaikista näistä täsmennyksistä. Valitettavaa kyllä. Nuorisoaloiteohjelma. Tietystikin tätä koskevat tiedot olivat hyviä, mutta kun mitä tulee Kosmeen ja Erasmukseen, minusta vaikuttaa siltä, että nämä ovat sellaisia ohjelmia, jotka ovat, on hyvin, ovat hyvin lähteneet liikkeelle. Mitä nuorisoaloitteeseen tulee ja näihin ohjelmiin, joita te analysoitte, Vaikuttaa siltä, että kaikki ovat äh, menestyksiä budjettikapasiteetin valossa tarkasteltuna. Tietystikin pystymme, mikäli ymmärsin oikein, katsomaan vain kolmas osan ohjelmista 2020 ohjelmassa kuolen tutkimuksesta. Esimerkiksi kun tutkinnan näitä tukikelpoisia hankkeita ja kun asiantuntijat niitä validoivat, minusta vaikuttaa siltä, että tämä ei ole vielä riittävä. Erasmuksen suhteen tilanne on vielä huonompi, koska ennakkoon on siirrytty kaikki, mitä voitiin sitoa, ja täytäntöpano on erilaista. Siis tilanne on vielä parempi siellä. Jopa 100 prosenttia on ollut sitoumusmäärärahojen ja maksujen käyttö miltei niin paljon. Olemme erittäin iloisia tästä tilanteesta, mutta valitettavaa kyllä. Olemme kuitenkin budjetin osalta paljon alemmalla tasolla kuin mitä kysyntää olisi. Tämä on se pääsellinen johtopäätös tästä. Erasmuksen osalta olen varma, koska olen henkilökohtaisesti törmännyt tähän asiaan. Maksujen, maksuissa on merkittäviä viiveitä. Erasmus apurahakeneet ovat joskus odottaneet jo puoli vuotta, jopa enemmänkin usein, ennen kuin ovat sen saaneet. Kuitenkin meillä on syytä iloon, mutta ikävä, että me pysty vastaamaan kaikkiin pyyntöihin, koska budjetti on ra- rajallinen. Yksi kysymys sille horisontti 2020 ja nu- nuorisoaloitteesta. Toisin kuin mitä on sanottu, varsinkin neuvoston puolella, parlamentti ei ole koskaan halunnut, että palattaisiin takuu rahastoon Euroopan el- talouden elvyttämiseksi. Nämä takuut ovat entistäkin tärkeämpiä. Täytyy vain havaita, että olemme joutuneet horisontti 2020 talousarvioon uudelleen paneutumaan, paneutumaan ja olemme olleet sellaisessa tilanteessa, että lisätä, li, lisää rahoitusta on pyritty 20 20 Kysymys kuuluu, kuinka voidaan suhtautua tähän lisäpyyntöön, kun on kyse monivuotisista rahoituskehyksistä. Kuinka tämä voidaan hoitaa? Ja toinen kysymys liittyy nuorisoaloitteeseen. Tämä on uusi ohjelma, joten se on hyvinkin erilainen kuin aiemmat ohjelmat. Ja sitä ollaan vasta aloittelemassa operatiivista ohjelmaa ei ole vielä validoitu. Työ on vielä kesken. Minusta vaikuttaa kuitenkin siltä, että tässä on pieni paradoksi. Voit tietenkin sanoa, että olen väärässä. Paradoksi on se, että nyt sitä ollaan aloittelemassa, se on vakiintumassa, ja mekanismin viimeiset palaset ollaan vielä ruuvaamassa paikoilleen valvontapuolella ja täytäntöönpanon puolella. Samanaikaisesti 2016 on tulossa sitomus määrärahojen osalta esittäisin kysymyksen. Toivottavasti kaikki voidaan toteuttaa huolimatta ongelmista ja toivottavasti tässä nyt ei vauhti hyydy. Ja minun mielestäni tässä on vaarana se, että herää epäilys sen osalta, tullaanko ohjelma jatkamaan, koska arviointia joudutaan odottamaan vuoteen 2016. Kiitos, Kiitos, ihan lyhyt kysymys minulta ajatellaan suhdetta horisontti 2020 ja Esirin välillä. No nythän tämä on nyt tietenkin toteutettu. Mitä kosmeen tulee, niin on hyvin mielenkiintoista, että Ja voisitteko selittää meille nyt vielä näitä eroja? Mitä sitten Erasmukseen tulee? Tässä on kaksi ulottuvuutta. Kaikki näyttää oikein hyvältä, mutta sitten täällä kuitenkin sanotaan, että maksamattomia laskuja on vielä. Jos kaikki on hyvin, niin mi- mi- missä ne Erasmuksen maksamattomat laskut sitten ovat? Ja koskeeko tämä vain Erasmusta vai koskeeko se ö, kaikkea komission työtä, siis nämä DRM-toimet, sen lykkääminen, koska nyt priorisoidaan tuorempia maksuja. Eli siis onko niin, että tällaiset ikävät asiat sitten vaan lykätään tulevaisuuteen ja ennakkomaksuja leikataan. Onko tämä joku uusi politiikka? Ja sitten asia, joka ei ole budjettiin liittyvä, vaan käytännöllinen – miksi jäsenvaltioissa viranomaisia ei ole nimetty? Onko tämä liian vaikeaa vai ovatko he vain myöhässä vai eivätkö he tarvitse tätä? Jos he eivät totea sitä, niin tai jos he toteavat, että kyse on siitä, että se ei ole tarpeen, niin sitten kyllä koko ohjelma on kyseenalainen. Kiitos. Ja nyt seuraavaksi Manta. Kiitos, kun ajatellaan nuorisoaloitetta, niin kun me neuvottelimme kolmikantaneuvotteluissa, neuvosto totesi, että aloitetta varten ei tule mitään sitoumusta määrärahoja vuodelle 2016. No me kuitenkin sitten onnistuimme siinä, että joulukuussa jäsenvaltiot tulevat uudelleen arvioimaan aloitetta, ja jos heidän arvionsa on myönteinen, niin sitten aloite jatkuu. Minun maassani tilanne on sellainen, että hankkeen päätyttyä, sitten kun Euroopan unionista rahanat sulkesivat, niin jopa 86 prosenttia nuorista onnistui pitämään työpaikkaansa ja näin nuorisotyöttömyyttä saatettiin vähentää kolmanneksella. Jos kolmikantaneuvotteluissa emme olisi painostaneet ohjelman jatkumiseksi vuonna 2016, niin se saattaisi tosiaan tässä päättyä. Eli kyllä näitä, tämän, näiden ohjelmien toimivuutta tulisi pitkin matkaa arvioida, ja jos hanke toimii hyvin, niin sen pitää voida jatkua. Jos ei, niin ei. Kiitos, Tänne Udin. Thank you. Yes, uh, so my questions were... Niin. Minun kysymykseni ovat jo tulleet esiin, eli tämä Horisontti 2020-hanke ja miten se vaikuttaa näihin rahoituskysymyksiin. Eli tästä tarvitaan hiukan lisätietoja. Ja sitten Kosme. Yritysverkostosta olen kuullut, että on ongelmia, jotka liittyvät näistä apurahoista rahoitusvälineisiin ja sitten ESIR-hanke. Eli tässä ei pitäisi nyt olla pelkästään tätä lisätoimintaa esirin suhteen, mutta ehkä tulkitsin tämän väärin. Euh, no niin, ja sitten pyytäisin, että nämä neljä johtajaa vastaavat lyhyesti näihin esitettyihin kysymyksiin. Schreiber on joutunut lähtemään. Ei kun Vana. Vana, olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni ovat todella, todella lyhyitä, liittyvät vain yksityiskohtiin. Mitä tulee Erasmus Plusan hallinnointiin sekä sitten nuorisotyöttömyysaloitteen hallinnointiin? Te mainitsitte äh, diassanne numero neljä, että kansallisten viranomaisten epäsuorassa hallinnossa paikallisella tasolla käytössä on jonkinnäköinen jaettu hallinto ovatko tässä vastaavat jaetun hallinnon säännöt voimassa kuin rakennerahastojen puitteissa esimerkiksi se, että mm, kumppanuusperiaatetta toteutetaan niin, että myös ohjelmien suunnitteluvaiheessa mm, kansalaisyhteiskuntajärjestöt ja niin edelleen ovat mukana. Sitten toinen kysymykseni nuoriso työttömyysaloite. Onko globalisaatiorahaston kanssa jonkinnäköistä yhteyttä, koska sekin tukee nuoria ihmisiä, jos globalisaatio vaikuttaa heidän alueensa työpaikkoihin. Onko näiden kahden välinen välillä tällaista yhteyttä? Kiitos. Seuraavaksi euh, Kiitoksia. Eli tuomaan ensimmäiseen kysymykseen. Tosiaan tämä esitys osoitti, että ohjelma on ollut menestyksekäs. Ja meidän täytyy varmistaa, että me nyt sitten lannista mahdollisia hakijoita, jotka haluavat eurooppalaisia varoja. Ja tällä hetkellä tämä keskustelu on alustava, eli on liian aikaista vastata täsmällisesti tähän, koska nyt komissio miettii tätä ehdotustaan ja sitä, miten sitä muutetaan tässä väliarvioinnissa, mitä tulee monivuotiseen rahoituskehykseen. Ikävä kyllä en nyt pysty ennakoimaan sitten sitä, mistä sitten varsinaisesti päätetään tässä asiassa. Ja sitten esiristä komission jäsen Moidas jo täsmensi tämän, eli kun tämä esirehdotus hyväksyttiin, niin 3 prosenttia Horisontti 2020 hankkeesta on varattu esirin mutta ei niitä täysin otettu pois tutkimuksesta, koska ESIRin kautta rahoitetaan myöskin tutkimushankkeita, eikä siellä ole sama riskitasoa kuin rahoitusvälineissä, joita on horisontti 2020. Eli tässä on täydentävyyttä. Ja täytyy tosiaan sitten olla valppaina sen suhteen, että nämä tutkimushankkeet on hyvin edustettuina näiden esirvarojen käytössä. Parole, monsieur Bortelski. Sitten Bortelski, joka edustaa Schreiberia. Thank you. Um... Kiitoksia. Aivan pieni huomio. Kosmen ja EFSin tai esirin välinen suhde ja maksujen etupainotteisuus. Haluamme, että rahoitusalan välittäjät ottavat paljon korkeampia riskejä, mitä muuten ottaisivat esimerkiksi silloin, kun yksi startup-yrityksistä. pian tämän riskin sanomalla, että mikäli te annatte 100 miljoonan lainan ja kuvittelette, että tappiota tulee kenties 16 prosenttia, niin 50 prosenttia näistä ennakoiduista tappioista jaamme teidän kanssanne. Jaamme tämän riskin. Tämän luonteen vuoksi kun tappiota tulee. Uskomme, että joka ikinen sentti kosmen budjetista muuten menetettäisiin. Tämän kaikkein korkein riskiprofiili, joka voi olla se, että kaikki rahat menetetään. Tämä tyypin riskiprofiili ei ole täysin sopivaa esirin kanssa. Esiriskit täytyy aina korvata ja kosmen lainata, kuten annetaan ilmaiseksi. Esirin osalta ei oleteta, että koko takuu menetettäisiin. Tämä on se syy, miksi me emme voi luottaa esiriin jotta sillä voitaisiin millä tavalla vahvistaa riskinottokykyä. Tämä tehdään väliaikaiselta pohjalta ja sitten tulevina vuosina kaikki maksut, jotka väliaikaisesti on katettu esiriskistä, täytyy kosmibudjetin alaisuudessa hoitaa. 2020 vuoteen mennessä kaikki toimet ovat kosmetoimia, esir Varat vapautetaan riskinkantokyky, joka on saatavissa esirin puolelta. Käytetään muiden, välineiden, muiden esirvälineiden kattamiseen pk-yrityksiä tukemiseksi. Monsieur Caballero Bacedas. Ja kiitos Caballero Bacedas Erasmus Plusasta. Kiitos puheenjohtaja. Ulrich, uh, Kyllä, eh, edustaja Olbrit, hyvä uutinen on todellakin se, että niin kuin totesitte, mutta tuossa diassa kuusi, siinäkin on ero sitomusten ja määrärahojen välillä. Ja huono uutinen on sitten se, jos tarpeiden ja olemassa olevien sitoumusten välillä on ero. Mekin haluamme 138 miljoonaa ja tässä on edelleen ero joka on syntynyt äh, takapainottamisen seurauksena, ja me olemme tästä tietoisia. Sitten äh, mitä pakolaisiin tulee, eikä tämä ongelma koskee vain meidän pääosastomme nämä toimet tietenkin toteutuvat mm, eri pääosastoilla, jotta Ähm, saadaan tasattua tätä tilannetta sitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen välillä. Ja näin meidän täytyy sitten toimia, kunnes saamme joko ähm, korjaavan lisätalousarvion tai mm, globaalin määrärahasiirron. Me joudumme vähentämään ennakkorahoitusta ja olemme tehneet kaiken, mitä voimme asian tasaamiseksi. Sellainen on tilanne nyt. Merci, monsieur. Madame. Kiitoksia sitten Sukova Tosheva nuorisotyöllisyysaloitteesta. Uh, Kiitoksia kysymyksistä. Ensinnäkin tämä yhteishallinto. Se tarkoittaa, että kun on yhteishallintoa rakennerahastoissa, eli 2016, 17 ja 18 jäsenvaltiot käyttävät vielä varoja, jotka sitoutu, joihin sitouduttiin 2014-2015, koska meillä on tämä N plus 3 sääntö. Ja nyt tiedämme, että 2016 tarkoituksena ei ollut tehdä mitään lisäsitoumuksia, koska haluamme arvioida ja tarkastella tämän välineen tulevaisuutta. Tämä on poikkeus näiden uuden hankkeiden osalta, eli meidän piti saada selkeä kuva siitä, miten tilanne kehittyy ja päästäänkö tavoitteisiin. Sitten viranomainen nimeäminen. Tämä on ongelma kaikissa näissä hankkeissa, joissa on yhteishallinto. Yli 400 hankkeesta – Hadin tuskin 30 on sellaista, joihin olisi nimetty viranomainen. Ja tärkein ongelma kaikissa jäsenvaltioissa on se, että siellä on tietokonejärjestelmä, pitäisi olla käytössä tietokonejärjestelmä, jossa voidaan raportoida täytäntöönpanosta. Ja meillä on uusia indikaattoreita ja tavoitteita, jotka koskevat kaikkia rahastoja ja kaikkia toimintaohjelmia ja toimenpiteitä. Ja tämä tietysti on luonut ongelmia jäsenvaltioissa, koska sieltä on todettu, että tämä nyt on ollut suurin este, jotta tämä nimittäminen voidaan välittää mission. Näissä ohjelmissa sitten näitä nimityksiä tapahtuu ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, näin on todettu jäsenvaltioista. Ja sitten globalisaatiorahasto, kun saamme pyyntöjä hankkeelle jäsenvaltiosta, joka liittyy uudelleenjärjestelyihin, niin hanketta tarkastellaan sitten niin, että varmistetaan, että on täydentävyyttä eikä mitään päällekkäisyyttä. Ja tiedän, että globalisaation rahaston pitäisi tukea myöskin nuoria, ja nämä summat eivät tietenkään ole vertailtavissa, kun tiedetään nämä rahastojen koot. Eli meidän täytyy varmistaa se, että ei ole mitään päällekkäisyyttä. Kiitoksia. Sitten siirrymme kolmanteen osioon, eli maksut. Ja nyt puheenvuoron saa Silvano Presa budjetin pääosastosta. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Um, the purpose of... Uh... Kiitos puheenjohtaja. Tämän esityksen tarkoituksena antaa teille ajantasaista tietoa, jotka liittyvät rahojen toteutumiseen verrattuna siihen, mitä kerroimme teille syyskuussa, mitä sen jälkeen on tapahtunut. 2015-2016 vuosien arviota ralleista, maksamattomista määrärahoista puolitekielellään kutsua ralleiksi. Näitä koskeva kaavio on jaettu maksuluokkiin monivuotisen rahoituskehyksen mukaan. Pyrin teille nyt selvittämään, miten tätä taulukkoa voi lukea. Siellä on kaksi viivaa, jotka ovat V-muotoisia. Ne on vihreä katkoviiva ja sitten oranssi viiva ilman katkoja. Toinen niistä vastaa kohesiopolitiikan kehittämistä ja tämä vihreä sisi ja tämä oranssi puolestaan maatalouspuolen maatalouden kehittämistä. Sitoumusmäärähen tilanne on tämä. Vuonna 2014 oli notkahdus ja sitten on ollut kasvua vuosina 2015 ja 2016. Tämä on uudelleen ohjelmoinnin vaikutus osa sitoumuksista vuosille 2014 uudelleen ohjelmoitiin sen vuoksi, että uuden ohjelmakauden alku viivästyi, joten sitoumukset siirrettiin vuodelta 2014 vuodelta 2015 ja osittain vuodelta 2016. Joten tavallaan tässä on keinotekoinen notkahdus rallin osalta vuonna 2014. Sitten ne kasvavat jälleen kahtena seuraavana vuonna. Tämä on hyvinkin loogista kehitystä sikäli, että uudelleen uusien ohjelmien ja sitoumusten käyttöönotto kestää aina tietyn aikaa. Tässä on pientä aikaviivettä. Se, mitä ensimmäisenä vuosina maksettiin, oli todennäköisesti ennakkomaksuja ja sitten tulevina vuosina välimaksuja ja sitten lopullisia maksuja. Tästä voidaan myöskin havaita tästä kaaviosta, että muiden otsakkeiden alla tässä on ensinnäkin katkoviivoja, punainen sellainen ja oranssi otsakkeessa 1a. Siellä on ollut jatkuvaa kasvua maksamattomien sitomusten osalta ralleissa vuonna 2014 tai vuoteen 2014 saakka. Sitten tilanne miltei vakiintuu vuonna 2015 ja 2016. Tämä on tulosta budjettineuvotteluista vuonna 2015 ja 2016 tehtiin päätössä maksujen tasosta, varsinkin vuonna 2016. Sitoumukset edistyivät huimasti. Siettilän edistyi vuonna 2016 tilanne on paljon parempi kuin mitä nähtiin varsinkin vuonna 2014 ja jossain määrin vuonna 2015. Sama pätee siinä että vuonna 2016 saatiin lisää edistystä aikaan ulkosuhde puolella otsakkeessa neljä. Tämä on tämä katkoviiva tässä keskellä. Tästä nähdään, että kasvua oli vuoteen 2014 saakka jo vuonna 2015, mutta 2016 vuonna sitten käyrä lähti laskuun maksamattomien sitoumusten osalta pääluokassa 4 mentiin alaspäin. Tämä edetään terveitä kehitystä, varsinkin kun otetaan huomioon nykyolosuhteet. Ja sen vielä lopuksi tässä alhaalla kaaviossa on sininen viiva, joka kuvaa maksamattomia sitoumuksia otsakkeessa kolme. Siellä suuntaus on hieman kasvava suhteellisesti menoerät ovat kasvaneet tässä. Kyse on vastauksesta maahanmuuttokriisiin tietystikin sitoumukset maksetaan välttämättä, maksut tulevat hieman jälkijunassa. Se, mitä on budjetoitu vuosia 2015 ja 2016, riittää kattamaan tarpeet. Mikäli nyt sitten siirrytään eteenpäin seuraavaan kaavion, tämä osoittaa, mikä nyt on täytäntöönpanon taso lokakuun lopussa, kun vuotta on vielä kuukausi jäljellä. Sillä voidaan nähdä, mitä on maksettu marskuun loppuun mennessä 6,7 miljardia enemmän kuin saman aikaan viime vuonna. Tämä on 2 prosenttiyksikköä käytettävissä olevista maksuista. Vain 11 miljardia on jäljellä joulukuun aikana, eli 8 prosenttia kokonaissummasta. Tiedämme, että varsinkin kohesiopolitiikassa joulukuussa ja joissakin muissakin ohjelmissa se havaitaan, että siellä on kertymää maksupyyntöjen osalta tuon kuukauden ajalta. Eristysvuoden aikana on ollut tavanomaista. Aiempinakin vuosina on suuria maksuja maatalouden takuurahastosta esimerkiksi ollut loppuvuodesta ja sitten vuoden loppuun mennessä on täytäntöönpano sujunut aikataulun mukaan. Sitten muutama sana siitä, mikä tilanne nyt on korkojen osalta, maksuviiveistä aiheutuvien korkojen osalta ja sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättämisestä ja siitä, että suorassa hallinnossa ei ole voitu pitää kiinni maksuajoista. Silloin automaattisesti maksetaan korkoja ja edunsaajat ovat oikeutettuja saavaan korkoja tai korvauksia. Marraskuun loppuun mennessä tässä suhteessa tilanne on se, että maksettujen korkojen taso on hieman korkeampi kuin saman aikaan viime vuonna. 2,6 miljoonaa maksettiin marraskuun loppuun mennessä korkoja verrattuna 2,2 miljoonaan marraskuussa viime vuonna. Tämä tarkoittaa sitä, että maksupuolella edelleenkin on pieniä puutteita, mutta mikäli tarkastellaan kuvaa tarkemmin, tilanne on vähemmän huolestuttava, koska suurin osa näistä korosta maksettiin vuonna 2015 alkuvuodesta, koska 2014 oli syntynyt kertymää, joten maksut tehtiin tämän vuoden puolella. Tästä voidaan havaita, että korkomaksujen kasvu oli vuoden loppupuolella heikentynyt. Tästä pientä esimakkua syyskuun ja marraskuun välillä kolmessa kuukaudessa korkojen taso oli noin 200 000 euroa saman aikaan viime vuonna. Se oli neljä kertaa suurempi, joten nyt ollaan oikealla tiellä olla menossa normaaliin panoon pikkuhiljaa. Sitten seuraava kaavio. Seuraava asia. Kyse on niin sanotusta maksuviiveestä, maksusumasta, maksamattomista laskuista otsakkeessa 1b kohesiopolitiikassa ja vanhoissa ohjelmissa. Siellä tätä sumaa oli syntynyt. Tämä osoittaa, että vuoden alussa vuodenalusta on ollut jatkuvaa alamäkeä niiden maksujen osalta, joita ei ollut maksettu. Oletettavissa on, että joulukuussa normaali tilanne vallitsee. Joulukuussa tulee aina suuri määrä maksuja maksatukseen vuoden loppupäivinä ja loppujen lopuksi vuosi voidaan päättää sellaista perusteella maksamattomien laskujen tasolla, että kyse on noin 17 miljardista. Tämä on tietenkin suuri summa, eikä tätä voi millään tavalla salata. Kuitenkin tämä summa on pienempi kuin ne 20 miljardia, jotka arvioitiin maksamattomien laskujen määräksi viime vuonna. Ja vuoden mittaan päätettiin maksusuunnitelmasta ja muistaneet, että maksusuunnitelmassa määriteltiin keinot, joilla päästään normaaliin maksuviiveiden tasoon verrattuna siihen, missä oltiin vuoden 2014 lopussa, jolloin Suomi oli 24 miljardia. Nyt on päästy 17 miljardiin vuoden loppuun mennessä tänä vuonna. Laskua on ollut. Miltä sitten, vuonna, vuosi, miltä sitten vuosi 2016 näyttää? 2016 vuonna olemme luottavaisin mielin sen suhteen, että epätavallinen maksamattomien laskujen taso vanhassa kohesiopolitiikan ohjelmassa saadaan pyytää pois ja vuoden 2016 loppuun mennessä meillä on ehkä kaksi miljardia maksamattomia laskuja. Tämä johtuu joko siitä, että maksut pyynnöt on esitetty liian myöhään ja saman vuoden aikana niitä ei voida vielä käsitellä riittävän huolisesti, taikka sitten joitakin maksuja on keskeytetty siksi, että asiat, asioiden tila täytyy tarkastaa uudelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme täysin oikeilla raiteilla, myös oikeaan suuntaan. menettelyn lopputulos vuonna 2016 tulee vaikuttamaan ja saattaa olla, että käytettävissä olevat maksumäärät riittävät erityistoimien kattamiseen, joista on sovittu Kreikan osalta ja mitä tulee maksujen ennak- en- etupainotteisuuteen. On mahdollista kattaa maksupyynnöt, jotka tulevat uusista ohjelmista vuonna 2014 2020 kaudelta. Olemme nyt siirtymässä pois kriisitilanteesta, jossa oltiin vuoden 2014 lopulla 2015 vuonna mentiin oikean suuntaan ja nykyolosuhteista vaikuttaa siltä, että 2016 vuonna voimme palata samaan tilanteeseen, joka aiemmin vallitsi kaikissa otsakkeissa täytäntöönpanon osalta. Kiitoksia Presa näistä täsmennyksistä, jotka olivat lupaavia. Seuraavaksi Olbricht. Tässä ei ole juurikaan aikaa. Kaksi kysymystä vain näin ollen. Ensinnäkin äh, nämä korot, joita pitää maksaa maksuviivästyksistä. Tässä lukee nolla, eli siis äh, komission ja jäsenvaltioiden välilläkö ei äh, korkoa makseta. Mutta entäpä sitten jäsenvaltioiden ja edunsaajien välillä? Meillä ei ole tästä tilastotietoa. Ja toinen kysymykseni erittäin lupaava lähestymistapa. Kaksi miljardia vuoden 2016 lopussa esitämme lisäkysymyksiä siitä, miten aiotte tämän hoitaa. Entäpä sitten vuodet 2017 ja 2018, koska jos ollaan jo kahdessa miljardissa vuonna 2016, niin 17 ja 18 säilyykö 2 prosenttia. Tiedän, että kaksi on tämä vanha summa vuodelta 2015, mutta entä se, mitä syntyy sitten sen jälkeen? No se sitä ei vielä tiedetä, mutta se on mahdollinen. Ja sitten se, että päästäisiin 95 prosenttiin tämä kynnys. Entäpä, missä ne 5 prosenttia ovat? Jos otetaan huom- se huomioon, niin mikä johtopäätös siitä tehdään? Kiitos, Tentoma. Oui, merci. Kiitoksia. Täytyy olla iloisia kuitenkin siitä, että nämä maksumyöhästyskorot ovat laskeneet. Se nyt on vähän lohdullista, mutta samoin kuin Olbricht, te olette aika optimistisia näissä kysymyksissä, niin johtuuko se siitä, että 20 miljardista vuonna 2000 16 osalta on nyt siirrytty 17 miljardiin. Eikö tämä ole kuitenkin hiukan seuraamusta siitä, että neuvottelut toimintaohjelmista olivat hyvin myöhäiskäytyjä ja että nämä maksut tulevat tähän rahoituskehyksen paljon myöhemmin kuin edellisissä kehyksissä. Sitten Mantka len pol minuutti, pán predseda. Na to, čo... Kiitos. Ihan pieni huomio vielä siihen liittyen, mitä esittelijä sanoi. Jos täytäntöönpano on toteutunut suunnitelmien mukaisesti, niin paljonko meillä olisi sitten vielä maksamattomia laskuja vuoden 2016 lopussa? Kiitos. Muita kysymyksiä ei ole, eli Presa. Eli voisitte vastata esittelijän ja Mankan kysymyksiin. Euh, merci, monsieur le président. Kiitoksia. Eli Olbrichtin kysymyksistä. On totta, että nämä korot maksumyöhästymisistä ovat sovellettavissa ainoastaan suoraan hallintoon silloin, kun edunsaajat ovat tehneet suoran sopimuksen komission kanssa, niitä ei sovelleta silloin, kun täytäntöönpano tehdään jäsenvaltiossa tai kansallisen viraston kautta. Tämä nyt on sääntö tällä hetkellä. Näistä on sovittu yhdessä. Eli tämän kanssa nyt vain täytyy elää. Ja komissio on vuonna 2014-2015 yrittänyt hallinnoida näitä maksuja tehokkaasti, jotta voidaan välttää nämä viivästyskorot, koska eihän tämä ole hyvä tapa käyttää vähäisiä julkisia varoja, kun pannaan täytäntöön hankkeita, joista pitäisi saada tuloksia. Tietysti jos tämä korko koskisi myöskin tätä yhteishallintoa, niin silloin kyllä tilanne olisi aika hankala, mutta tämä nyt on tämänhetkinen tilanne. Ja myöskin ensi vuonna tavoitteena on minimoida tämä, ja toivottavasti ei tarvitse ollenkaan maksaa näitä viivästyskorkoja, jos komissio onnistuu noudattamaan kaikkia näitä maksuaikatauluja, niin se on ihan mahdollista. Sitten nämä kaksi miljardia vuosina 2007-2013 kohesiohankkeista vuonna 2016 jälkeen on odotettavissa, että tällä tavalla voimme kokonaan saada nämä hoidettua vuoteen 2017 mennessä, ja tämä riippuu siitä, kuinka moni jäsenvaltio pääsee 95 prosenttikynnykseen siihen mennessä. Meillä on tämä päättämisprosessi, johon menee aikaa ja energiaa, mutta tällä hetkellä ennustetaan, että olisi mahdollista hoitaa nämä loput 5 prosenttia vuonna 2017 tai sitä seuraavina vuosina. Sitten pitkän aikavälin ennusteet. No tällä hetkellä voimme selkeästi tai selkeämmin nähdä vuoden 2016 tilanteen ensimmäiset arviot vuoden 2017 osalta ovat aika optimistisia tässä mielessä, mutta jotta saamme täyden kuvan nyt rahoituskehyksistä, niin komissio ensi vuonna, ensi keväänä ottaa huomioon toisenkin elementin, eli nämä tekniset mukautukset, joita pitää tehdä kohesiopolitiikassa, eli otetaan huomioon kasvuerot jäsenvaltioissa. Eli jotkut näistä summista täytyy mukauttaa. Eli sitten kun nämä tilastotiedot ovat saatavissa ja tilanne on selkeämpi, niin komissio siinä vaiheessa pystyy sitten antamaan tietoja pidemmälle aikavälille. Ja sitten Toman kysymys. Onko tilanne nyt parempi, koska oli viiveitä täytäntöönpanossa, kohesiopolitiikan ohjelmissa ja muissa? No vastaus on kyllä. Jos olisimme edenneet täyttä häkää niin kuin oli tarkoitus, niin nyt varmaan tilanne 2016 olisi hankalampi. Mutta muistuttaisin kuitenkin, että vuoden 2016 talousarviossa on vielä 2 miljardia liikkumavaraa maksuissa. Tämä on parlamentin komission yhteinen tulkinta. Eli vaikka olisi ollut nopeampaa hankkeiden valmistelua ja käynnistämistä, niin hiukan liikkumavaraa olisi silti ollut. Ja sitten Mankan kysymys. Nämä maksamattomat maksusitoumusmäärärahat. Vuoden 2015 lopussa nämä maksamattomat summat olivat 217 miljardia, eli kaksi kolmasosaa tästä liittyy kohesiopolitiikkaan ja vuoden 2016 lopussa tämä nousee 11 miljardilla 228 miljardiin vuoden 2016 lopussa. Ja tämä kasvu 2016 on se ero näiden maksusitoumusten välillä, jotka budjetoitiin vuoden 2016 vuodelle, ja sitten maksujen yleinen taso. Eli näiden kahden välinen ero on se, joka lisätään tähän kaikki nämä arviot pohjautuvat olettamukselle, että mitään muita maksusitoumuksia ei tule ja että kaikki maksut hoidetaan. Kiitos. Monsieur Kiitoksia, Presan. No niin, tämä ensimmäinen valvontakokous päättyy nyt kun valmistellaan monivuotisen rahoituskehyksen uudistusta. Ja nyt pyytäisin, että Toma vielä lopuksi pitää loppupuheenvuoron. En edes voi väittää, aio väittää, että pystyn tekemään mitään ehdotuksia tämän keskustelun perusteella tai johtopäätöksiä. Haluan kuitenkin kiittää kaikkia puhujia heidän rehellisyydestään ja selkeäsanaisuudestaan. Tämä ei välttämättä saanut äh, tyyntettyä meidän mieliämme, mitä tulee muille rahoituskehyksiin, eikä minun mieleni tästä millään tavalla tyyntynyt. Olen samaa mieltä siitä, että tietyt tärkeät ohjelmat ja unionin suositut ohjelmat ovat saaneet liian vähän määrärahoja suhteessa tarpeisiin ja odotuksiin. Tämä oli ensimmäinen huomioni. Toinen seikka. Nyt ensimmäistä kertaa keskeytetään tai lopetetaan ohjelma ennen kuin siitä on tehty edes arviota voi nuorisoaloitteesta tietystikin nyt ensimmäistä kertaa sitoumusmäärärahat keskeytetään ennen kuin arvio on tehty ja ohjelma on meneillään. Ohjelman uuden aloittaminen on tärkeää. Kyse on nuorista ja tulevaisuudestamme. Kolmas seikka tietystikin kysymys, joka aina tulee esiin. Tämä liittyy maksuihin. Edelleenkin odotellaan niiden osalta maksuja sitä ihmettä, että ne eivät ole liian myöhässä. Ja että mahdollisuuksia ei menetetä. Kyse on toimista unionin hyväksi. Investoinnit, elvy, talouden elpyminen, kansalaisten hyvinvointi, nämä kaikki ovat kyseessä ongelmat kerääntyvät ja kasautuvat. Ja monivälisten rahoituskehysten yhteydessä meidän täytyy vakavasti pohtia tätä kysymystä myöskin juridista puolta, joka täällä otettiin esiin maksumäärähien katon osalta. Kuulimme tästä kertomuksen. Tietystikin meidän täytyy selventää tilannetta. Odotan, että yksimielisyyssääntö kuitenkin tekee tästä hyvin vaikeaa. Päätän puheenvuoron tähän. Mikäli katsomme että mikäli törmäämme seinään, kantaako sitten lyödä hanskat naulan ja olla tekemättä mitään. Meidän täytyy osoittaa tahtoa ja mennä kiivetä ylös tätä hyvinkin vaikeaa vuoren seinämää. E- ei, kannata antaa periksi, täytyy olla sinikäs. Siinä oli rohkaisevia ehdotuksia. Eli valiokunnan jäsenyys ei ole mikään helppo jäsenyys. Budjetti on todellisuutta ja todellisuus on usein aika hankala politiikassa. Kiitoksia vieraillemme. He ovat selvittäneet meille näitä asioita. Olemme heiltä saaneet nyt sitten hyviä lisätietoja. Ehkä nyt voitaisiin pyytää, että selvitetään, miten on mahdollista tehdä maksuja näihin joustavuusvälineisiin. Seuraava kokous tässä asiassa voisi olla sitten kokous, jossa selvitetään näitä asioita ja selitetään väärinkäsityksiä. Ja jäsenvaltiothan ovat mukana näissä rahoituskysymyksissä, eli budjettivallan käyttäjien pitäisi yhdessä sopia tästä. Eli tämä kuulosti lupavalta. Kiitoksia komission edustajille, kiitoksia muiden valiokuntien kuin budjettivaliokunnan jäsenille, jotka olivat paikalla. Ja jos teitä kiinnosti tämä keskustelu, niin 27. tammikuuta on sitten seuraava valvontaryhmän kokous. Ja siellä analysoidaan sitten Horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppa-hankkeiden täytäntöönpanoa. Kiitoksia. Sitten siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan, eli äänestykset. Eli laittakaa äänestyskortit paikoilleen. Eli ensin koeäänestys. Äänestys alkaa. Je Bien, le scrutin est ouvert. Äänestys alkaa.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 Ah, bon, allez. Le premier rapport. Ensimmäinen mietintö. kun mietintö. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. Irlannin hakemus. Tarkistus 1. Puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 13 ääntä vastaan 2. Tarkistus 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 vastaan 11. Tarkistus 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan hyväksytty 15 vastaan 8. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Tarkistus 12 puolesta vastaan Tarkistetaan tämä. Hyväksytty. 13 puolesta 8 vastaan. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 12 puolesta, 9 vastaan 4 tyhjää ääntä. Tarkistus 16 puolesta vastaan varmaan hyväksytty. Eli koko teksti näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Hyväksytty. 18 puolesta 6 vastaan. Seuraavaksi Sannin mietintö. Globalisaatiorahasto. rahasto Suomi. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko teksti näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 ääntä puolesta 4 vastaan. Ja sitten Gardia Taval Rubialin mietintö Euroopan investointipankki vuosikertomus 2014. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Selvä. Tarkistetaan sitten tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 14 puolesta 12 vastaan. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan tämä. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kolmetoista kolmetoista. Hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 vastaan 10 puolesta. Tarkistus 7. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 8 kahdessa osassa – Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä, koska te ette kaikki nostaa käsiä kunnolla pystyyn. Eli tarkistus 10. Siis yhdeksän hyväksyttiin, eli tämä on nyt tarkistus kymmenen Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 11. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa tämä toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 14 puolesta 12 vastaan. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 14 puolesta 12 vastaan. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten koko teksti näin muutettuna. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 4 vastaan, 2 tyhjää ääntä, eli hyväksytty. Seuraavaksi tarkastelemme siirtoja vuonna 2015 budjetti Gardia Tavallo, hyvä. Gracias, presidente. Muy Kiitos puheenjohtaja. Meillä on täällä koko joukko 36 ja 39 liittyvät näihin kahteen globalisaatiorahastoon, jotka juuri hyväksyimme sitten 42, 43, 44 ja 45, jotka kaikki liittyvät humanitaariseen apuun siirrämme 12 miljoonaa euroa Afganistanille, 20 Sudaniin ja Etelä-Sudaniin 15 Jemeniin ja sitten loput kyse on Makedoniasta. Ja pyydän tukea kaikille näille siirroille. Merci. Je pense... Kiitoksia. Varmaan voimme äänestää yhdessä blogissa kaikista näistä neljästä siirrosta. Eli nimenhoitoäänestyksenä deux sur le IGF e et quatre sur le aide humanitaire. Oui, alors, il y a les deux, les deux premiers. Eli nämä kaksi ensimmäistä. 42 ja 45. Siis näinkö? Äh, Ensin pitäisi äänestää globaalista globalisaatiorahastosta sitten kun on äänestetty humanitaarista avusta, niin että nämä kaksi eivät mene sekaisin. Selvä. Eli nämä kaksi ensimmäistä 36 ja 39. Eli äänestämme nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. Eikö laitteeni toimi? 22 puolesta 4 vastaan ja sitten 42 ja 45. 42, 43, 44 ja 45. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 puolesta 2 vastaan. Sitten Almarin muut pääosastot 2015. Kiitos puheenjohtaja. Toivon, että tällä kertaa tämä nyt toimii. Nimittäin toissa kerralla minulta pyydettiin, että nimeän nämä yksittäiset numerot, mutta viime kerralla sitten sanottiin, että ei. Minä en nyt aio näitä kaikkia lukea mutta te voitte lukea ne itse. Jos te muuten pyydätte minulta nyt, että lukisin ne, niin eh, en niitä lue, mutta ensi kerralla sitten luen ne taas. Tämä nyt on hiukan sekavaa, kun aina joku haluaa, että luen ja joku haluaa, että en lue. Mutta siis eh, tässä pyydetään C6 siirtoa. Kyse on Eurooppa-kouluista. 85 eh, 000 euroa, jotka on tarkoitus ottaa varaa rahoituksesta, artikla 27, ja sitten toinen on siirto, mm, johon olemme kyllä olleet kriittisiä, mutta voimme hyväksyä, että vuoden päätteeksi mm, jääneet rahat voitaisiin käyttää 71 mm, yksi miljoonaa euroa, jotta vältetään, maksetaan lainoja ajoissa, jotta jatkossa lainasumma on pienempi eikä tarvitse maksaa niin paljon korkoja. Eli tässä on hyvin käytetty käyttämättömiä varoja, koska se on investointi. Ja voimme nähdä, miten rahoituskehys, monivuotinen rahoituskehys ajaa meidät tähän tilanteeseen, koska silloin kun päätös tehtiin investoida tähän kiinteistöön, niin olisimme voineet laskea se budjettiin investointina. Mutta nyt kun meillä on tämä monivuotinen rahoituskehys, niin meidän täytyy keksiä erilaisia kysymyksiä ja se on kaikkea muuta kuin hyvää budjetinhallintaa, koska tällaisissa erityistapauksissa, kun meillä on näitä ongelmia, niin tämä nyt oli ihan hyvä juttu. No niin, eli ensimmäinen siirto, Eurooppa-koulut. Tässä on otettu huomioon se, että tietyt työntekijät hyödyntävät heidän lapsiaan. Eli ensimmäinen siirto, C6. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Yksi ääni puuttuu. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 puolesta 4 vastaan. Ja sitten toinen siirto C7 2015 Kadin osalta. 16 miljoonaa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Sopi Hyväksytty 21 puolesta 4 vastaan. Sitten kiinteistöpolitiikka, Montfoyer-rakennus. Holmeier. Yritän tämänkin vetää mahdollisimman lyhytsanaisesti yhteen. Kyse on koulutuskeskuksesta, joka tähän asti on toiminut Montoyer kadulla numerossa 63 Montoyer rakennuksessa. Rakennus äh, vaatii välttämättä mitä pikimmin kunnostustöitä, joten Euroopan parlamentin on välttämättä löydettävä ratkaisu, joka on kestävä myös tulevaisuuden kannalta. Vuosittaiset kustannukset Montua J63 rakennukselle ovat 2,2 miljoonaa kaiken kaikkiaan. Vuonna 2016 maksettaisiin vain puolet vuokrasta, mutta juoksevat kustannukset koko vuodesta ja samoin verot koko vuodesta. Mm, Nimittäin sopimus, sopimus on voimassa vuonna 2016 loppuun asti. Omistaja on kuitenkin ollut hyvin ystävällinen meille. Hän nimittäin on valmis siirtämään toimintaamme toiseen rakennukseen, jonka myös omistaa. Ja näin ollen maksamme tämän loppuvuoden vuokran 720 000 euroa. Toisessa rakennuksessa joudumme veroja kuitenkin maksamaan vain puolelta vuodelta. Kun tuo vuokrasopimus nyt on voimassa koko vuoden 2016 loppuun asti, niin siksi maksamme tuosta ensimmäisestä rakennuksesta verot koko vuoden osalta, mutta kustannukset tässä toisessa rakennuksessa ovat pienemmät. Tosin tähän tulevat mukaan sitten vielä nämä muuttokustannukset, 1,15 miljoonaa euroa. Tässä tarvitaan ylimenokaudeksi myös huonekaluja parilla sadalla tuhannella. Ja sitten vielä ää, ähm, eri laitteistoihin äh, noin 100 000 euroa ja wifi ja laitteistot vielä Eh, tämä viimeinen summa. Mm, no, tämä nyt on välttämätöntä tämän muuton vuoksi. Itse asiassa eh, omistaja tulee purkamaan tämän mun 63 rakennuksen ja rakentamaan siihen uuden ja vuonna 2018 eh, voimme muuttaa jälleen. Näin, näin ollen vuonna 2017 Mm, vuokrakustannukset ovat 2,3 miljoonaa euroa. Uusi rakennus on hiukan isompi kuin vanha neliömetreiltään suunnilleen sama. Ja nämä 2,3 miljoonaa euroa ovat mm, vuokran suhteen sama taso kuin vanhassakin rakennuksessa. No 2017 siirrymme sitten uudelleen väliaikaista rakennuksesta uuteen ja jälleen siellä syntyy sitten muuttokustannuksia 2,4 miljoonaa euroa. Öö, näitä muuttokustannuksia ei voi välttää myöskään tuon väliaikaisen rakennuksen suhteen. Tosin olemme onnistuneet siitä, että vaikka kyse on aivan uudesta rakennuksesta, niin yksikömme onnistui tinkaamaan tässä vuokrassa niin, että tässä uudessa rakennuksessa vuokra tulee olemaan samalla tasolla kuin vanhassa. Eli tämä on ihan hyvä. Me muutamme välillä Batiman Belman kuhiin ja sitten takaisin, takaisin Montoyer 63 tuliterän rakennukseen samalla hinnalla kuin aiemminkin. Eli tämä on mielestäni hoidettu kyllä ihan hyvin aina välillä hän rakennuksia täytyy kunnostaa. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Euh, Kiitoksia näistä lisävalaistuksista. Varmaan kysymyksiä ei ole, mutta kysyn kuitenkin, onko kollegoilla kysyttävää. Ei ole kysyttävää. Eli voimme sitten tehdä myönteisen päätöksen Holmairin alustuksen pohjalta. Voimme varmaan pitää käsiäänestyksen. Eli äänet puolesta tälle siirrolle vastaan. Tyhjää. Budjettivaliokunta enemmistönä hyväksyy tämän operaation. Sitten 11.45 komission piti kertoa päätöksestä myöntää kolme miljardia Turkille. Kello on nyt 11.45. Aika hyvin ajoitettu. No, teillähän te kaikki olette pitäneet kiinni näistä ajoista. Ja nyt kaikki kärsimättöminä odottelemme komissiota, koska yleisesittelijä Jose Manuelin ja Depreen kanssa olimme iloisia siitä, että saimme päätökseen sovittelun talousarvion 2016 osalta. Ja suurella enemmistöllä Euroopan parlamentti hyväksyi 25. marraskuuta vuoden 2016 talousarvion. Ja 29. marraskuuta saimme kuulla, että neuvostokomission ehdotuksesta oli päättänyt antaa 3 miljardia Turkille, mutta kun katsotte vuoden 2016 talousarviota, josta on juuri äänestetty, niin siellä ei ole merkkiäkään näistä kolmesta miljardista. Eli tämä on huolestuttava tilanne. Ja nyt todella olemme kärsimättömiä kuulemaan komissiota on puhuttu myöskin näistä trust fundeista, erityisrahastoista Syyrian ja Afrikan osalta. Ne ovat lisäyksiä budjettiin. Osittain niitä rahoitetaan Euroopan budjetista, emme vieläkään tiedä millä tavalla. Ja sitten jäsenvaltioiden täytyy vielä maksaa tästä, mutta emme ole varmoja, osallistuvatko jäsenvaltiot tähän. Ja kaikki nämä lisäykset ovat vääristäneet tätä budjettia ja näitä lisäyksiä ei Euroopan parlamentti pysty valvomaan. Ja nyt on sitten ehdotettu kolmea miljardia Syyrialle. Euroopan parlamentissa me kyllä ymmärrämme, mitä tämä merkitsee, mutta täytyy sanoa, että kun yrittää selittää sitten äänestäjille Euroopan budjettia, niin silloin kyllä täytyy olla taitava, jotta kansalaiset ymmärtäisivät. Demokraattisissa instituutioissa täytyy tietysti laatia budjetti niin, että se on kansalaisten ymmärrettävissä. Ja tässä nyt meillä on valtavasti parantamisen varaa. Monimuotoisen rahoituskehyksen uudistaminen, kuten Toma ja Olbricht selittivät, mahdollistavat sen, että voimme edetä. Ja joka tapauksessa puheenvuoron saa nyt komissio. Calvinio, pääjohtaja, saa nyt sitten puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, euh, Monsieur le Président, et merci beaucoup vraiment de nous donner l'opportunité. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että mahdollistatte tämän keskustelun, koska toden totta Erilaisia tietoja on viime viikkoina asiasta esitetty ja hienoa, että pystymme nyt tulemaan tänne parlamenttiin hieman selventävän asioita niin, että väärinkäsityksiä ei pääse syntymään. Aion nyt jatkaa englannin kielellä. Let me start by reminding all of us that actually the... Voisi kaikkia siitä, että itse asiassa pakolaiskriisi on heittänyt valtavan varjonsa koko budjettineuvotteluiden ylle. Se tosiasia, että tällä saralla täytyy tehdä enemmän, ei tule minään yllätyksenä kenellekään, koska me kaikki tietoisia siitä, että lisätarpeita tulee vielä tämän ennennäkemättömän kriisin vuoksi, joka nyt on meneillään. Siksi budjettineuvotteluiden yhteydessä tehtiin jo suuria ponnisteluita neuvoston ja parlamentin suunnalla. Ja minun täytyy ker- sanoa, että olen erittäin kiitollinen teille siitä, että olette niin sinnikkäitä. Hyvin suuria py- py- pyrkimyksiä tehtiin niiden budjettiotsakkeiden vahvistamiseksi, jotka liittyvät pakolaiskriisin otsakkeet ne kolme ja neljä. Kriisin hallintaan haluttiin 2,5 2,9 miljardia vuosia 2015-2016 tämmöinen pyrkimyksenä. Niin kuin hetki sitten sanoin, olimme silloin tietoisia siitä, että tämä todennäköisesti ei riitä vielä erittäin kipeiden tarpeiden täyttämiseen ja haasteiden kampittamiseen. Kriisin kehittymisessä Turkin asema on merkittävä sen maantieteellisen aseman vuoksi. Ja Turkin maaperällä on jo nyt kaksi miljoonaa pakolaista. Tämä on siis syy, miksi osana Euroopan unionin ja Turkin yhteistä toimintasuunnitelmaa, jolla pyritään kukistamaan pakolaiskriisi. On hienoa, että saatiin yhteinen toimintasuunnitelma, jolla pyritään vastustamaan laitonta maahanmuuttoa, ihmissalakuljetusta vastaan ja ryhtään koordinoituun toimintaan, jotta voidaan voittaa pakolaiset Turkin maaperällä ja myöskin niissä yhteisöissä, jotka ottavat vastaan tulokkaita. Se on se syy, miksi osana yhteistä toimintasuunnitelmaa komissio päätti 24. marraskuuta ottaa käyttöön koordinaatiomekanismin Turkin pakolaisfasiliteetin, Turkin pakolaisavun välineen. Se astuu voimaan ensimmäinen tammikuuta 2016. Tarkoituksena on koordinoida yhteensä 3 miljardia euroa 2016-2017 vuosien aikana. Ja totesin, että kyse on koordinaatiomekanismista. Yhteensä rahaa 3 miljardia saadaan jäsenvaltiolta ja Euroopan unionin talousarviosta. Komission päätös on sellainen, että siinä ei oteta kolmea miljardia Euroopan unionin talousarviosta uusia tarpeita varten. Kerron kohta enemmän tarkemmin asiasta. Kyse on vain koordinaatiomekanismista, jossa yhteensä 3 miljardia euroa, 500 miljoonaa tulee unionin talousarviosta ja 2,5 miljardia jäsenvaltioilta koronamerkittyinä varoina. Joten kyse ei mistään rahastosta, kyse on koordinaatiomekanismista. Jäsenvaltioiden maksuosuudet tulevat koronamerkittyinä varoina Euroopan unionin talousarvion näillä varoilla pönkitetään EUn nykyisiä välineitä, erityisestikin humanitaarista apua ja liittymistä edeltävää apua vahvistetaan. Turkin kohdeltaman oikea, nämä ovat oikeita välineitä käytettäviksi. Tämän fasiteetin muodostaminen mahdollistaa sen, että varoja ei anneta pelkästään uusille erityisrahastoille, vaan suoraan EUn talousarvioon pistetään rahoja, jotta voidaan nykyisiä talousarviokohtia vahvistaa. Me katsoimme, että tämä oli kaikkein helpoin ja yksinkertaisin tapa kanavoida rahat niin nopeasti kuin mahdollista sellaisella tavalla, että budjetin sääntöjä, varantoasetusta ja raportointivelvollisuuksia mukaan luettuna Euroopan parlamentille voidaan samalla kunnioittaa. Tämä fasiliteetti perustuu komission päätökseen artikloihin 2 10 ja 214 perussopimuksessa. Tämä mahdollistaa sen, että komissio ryhtyy hyödyllisiin aloitteisiin, mikäli halutaan edistää koordinointiunionin toimien jäsenvaltioiden toimien välillä sen varmistamiseksi, että tehokkuus ja täydentävyys unionin ja kansallisten avustustoimien välillä toteutuu. Fasiteetin tavoitteena on koordinoida ja yksinkertaista toimia, joita rahoitetaan unionin talousarviosta ja kahdenvälisistä maksuosuuksista, jotka jäsenvaltiot toimivat täältä tätä tarkoista varten. Tuki voi olla joko apurahoina annettua tai sitten suoraan hallintoon tai epäsuoran hallintoon annettujen varoja eri ohjelmien oikeellisen perustan valossa. Jompaa kumpaa. Koordinointi perustuu ohjauskomitean työlle. Ohjauskomitea jota johtaa komissio, antaa strategista ohjeistusta avustuksen antamiseksi kullakin jäsenvaltion yksi edustaja tuossa komiteassa ja Turkilla, niin ikään Turkki on komitean jäsen neuvoantavassa ominaisuudessa. Haluaisin nyt selventää sitä vielä. Kyse ei ole ruohonjuuritason toimien koordinoinnista, eikä tämä millään tavalla vaikuta humanitaariseen apuun. Joten tarkoituksena on varmistaa, että tarve arvioita ja ohjelmien täytäntöönpano ohjelman tasolla. To, rakenteisemmalla järjestämisellä tasolla mukaan luettuna infrastruktuuritaso toteutuu niin, että tietojen vaihtoa Turkin viranomaisten ja tämän ohjauskomitean välillä toteutetaan. Mitä tulee täytäntöönpanomenetelmiin? Prioriteettina tulee olemaan joko suora tai epäsuora hallinto ja prioriteetti on toimilla, jotka välittömästi pystyvät toteuttamaan humanitaarista apua ja antamaan muuta apua pakolaisille ja myöskin isäntäyhteisöille. Tässä on erittäin tärkeä pantti juuri tätä. Fasiliteetin tarkoituksena on helpottaa sitä, että pakolaiset voidaan integroida ja kotouttaa ja samalla voidaan tukea vastaanottavaa yhteisöä. Kyse on suorasta budjettituosta Turkille, Turkin hallitukselle. Tätä haluan painottaa joten se pitäisi kohdentaa siihen, että reagoidaan niihin seuraamuksiin, joita on tullut pakolaisvirrasta. Komission päätöksen tarkoitusperänä on myöskin varmistaa se, että koko päätöksentekoprosessissa varmistetaan miesten ja naisten tasa-arvo ja syrjimättömyys silloin, kun tätä tukea pistetään täytäntöön. Ja vielä lopuksi. Komissio tulee pitämään parlamentin ja neuvoston ajan tasalla säännön aika ajoin. Ja kuten todettua, varat annetaan nykyisten ohjelmien kautta. Sen vuoksi rahan, varanhoitoasetus ja nykyinen oikeudellinen perusta pätevät täysimittaisesti. Tietystikin tuki fasiliteettia säännönmukaisesti tullaan arvioimaan, mitä jäsenvaltioiden maksuosuuksiin tulee. Jäsenvaltioiden määrä tiedottaa joulukuun 21. päivään mennessä asiasta. Komissio pyytää, että jäsenvaltiot selventävät ennen joulukuun 21. päivää, eli viikon kuluttua, aikataulun sen osalta, milloin ne maksavat maksuosuutensa vuosina 2016 ja 2017 tietystikin. Tarkoituksena olisi, että sitten kun tämä ilmoitus on annettu täysi maksusuunnitelma, nyt ei oikeastaan olisi kutsua sitä maksusuunnitelmaksi, mutta maksuaikataulu tullaan ilmoittamaan, jotta sitten voidaan vastata tarpeisiin kentällä. Komissio tekee tarvearvion. Komission eri pääosastolta nyt Turkissa tekemästä tätä analyysiä. Sitten saadaan tarkempi aikataulu sen osalta, mihin toimiin ryhdytään vuonna 2016 ja mitkä asiat hoidetaan vuonna 2017. Ja vielä lopuksi täsmäisempi katsaus. Olin eilen Korepelin kokouksessa. Siellä keskustellaan jatkuvasti neuvoston puolella näistä maksuosuuksista ja summista. Alkuperäinen komission ehdotus oli se, että EUn budjetista otettaisiin 500 miljoonaa. Nyt on yksimielisesti, milti yksimielisesti peräänkulutettu jäsenvaltioiden puolella siitä, että unionin maksuosuuden pitäisi olla suurempi. tietystikään ei ole mahdollista vuonna 2016 budjetista ottaa enempää, koska budjettimenettely vasta juuri loppui pari viikkoa sitten, joten komissio katsoo, että nyt ei uudelleen vuonna 2016 budjettia aukaista. Te tiedätte hyvin, miten tiukka marginaali otsakeessa 4 on, mutta suuremmat maksuosuudet tai 200 miljoonaa voidaan ottaa enemmän vuonna 2017 osittain. Marginaalisteita on olemassa otsakesta neljä ja myöskin tämän otsakkeen uudelleen varojen, otsakkeen, tämän otsakkeen varojen uudelleen kohdentamisesta. Komissio analysoi tällä hetkellä varojen käytettävyyttä, mutta tietenkään mitään varoja ei ole käytettävissä, mutta mahdollisesti voidaan siirtää varoja budjettikohdasta toiseen ja täytyy varmistaa, että pakolaiskriisin käsittelyssä, mikä halutaan lisätä EUn budjetin osuutta tästä Turkin avusta naapurimaihin. Tämä ei saa vaikuttaa. Tämän fasiliteetin hallintopuolesta täytyy muistaa oikeuden kehys ja tämän ohjauskomitean työ. Koreper jatkaa keskustelua tänään ja tulevassa Euroopan neuvoston kokouksessa myöskin käsitellään tätä asiaa niin, että pääministerit ja valtioiden hallitusten päämiehet voivat asiasta tulevina päivinä vielä päättää niin, että tämä apu, Turkin apu saataisiin käyttöön ensi vuoden alusta. Yleensä kaaviossa te näitte jo, kuinka tuki jakautuu vuosi 2016-2017. Kuten aluksi sanoin, tarve tarttua tähän haasteeseen hämötti myöskin budjettineuvotteluiden yllä. Se varjosti niitä silloin nähtiin jo, kuinka paljon marginaalia on olemassa olevien välineiden käyttöä silmällä pitäen ja 2016-2017 varan jakautuminen ja ylimääräistä 200 miljoonaa voitaisiin hoitaa unionin talousarviosta sitten että käytettäisiin näitä välineitä. En nyt tiedä, miten niitä kutsuisin satelliittivälineeksi ehkä Nämä ovat välineitä, jotka ovat mahdollisia oikeudellisen kehyksen valossa. Nämä korvamerkityt varat ei mikään uusi asia, niitä on jo otsakesä 4, otsakesä 2 myöskin, joten tämä on yksi tapa varmistaa, että me voimme toimia Euroopan tasolla niin, että pystymme tarttumaan haasteisiin ja vastaamaan niihin haasteisiin, jotka tuot mukana sellaisia tarpeita, jotka kenties suurempia kuin mitä budjetissa, joka on hyväksytty kolme neljä vuotta sitten. Tietystikin silloin olettamukset olivat hyvinkin erilaisia kun tarkastellaan nyt, nyt meneillään olevaa pakolaiskriisiä. Kiitos paljon. Merci, madame. Kiitoksia. Kiitoksia näistä täsmennyksistä. Tämä vaikuttaa vuoden 2016 talousarvioon, josta juuri äänestettiin. tänään on puheenvuoron Jose Manuel Fernandesille, joka on esittelijä. Le président, je voudrais souligner les... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ylistää komissiota sen ponnisteluista ja haluaisin myöskin painottaa sitä luovuutta, jota tässä on osoitettu tämän ongelman ratkaisemiseksi. Kaikkien täytyy tässä ponnistella parhaan kykynsä mukaan. Olipa sitten kyse Syyrian erityisrahastosta tai tästä miljardista eurosta, jota halutaan unionin talousarviosta tähän käyttää. Meidän täytyy vastata sitoumuksiin ja varata niihin tästä rahaa. Afrikan rahasto 1,8 miljardia ja 1,4 miljardia kehitysrahastosta, 400 unionin talousarviosta jäsenvaltiota jäsenvaltioiden antaa oma osuutensa. Sitten tästä mekanismista. Siilyrahasto. Mutta tässä pyritään hieman tekemään pakolliseksi tämä rahoitus jäsenvaltioiden suunnalla. Tämä hieman näin provosoinniksi, huomautukseksi. Kysymykseni olisi seuraavan kaltainen. Mikäli ei puhuta rahasta, joka on jo sidottu esimerkiksi muita rahastoja varten, niin valittavaa kyllä raha ei voida monistaa ja kaksinkertaistaa. Tämän samaisen välineen tarkoituksena on rahoittaa samoja toimia, joten kysymykseni kuuluu, mikäli tämä liittyy pakolaispakettiin, maahanmuuttopakettiin ja kaikkiin muihin määrärahoihin, joita tätä varten on varattu. Ja näihin, näihin kahteen muuhun erityisrahastoon, niin kysymykseen kuuluu, mitä vaikutusta tällä on? Miten tämä vaikuttaa vuoden 2016 talousarvioon? Koska nyt täällä on ottamassa vuoden 2016 talousarviosta rahaa, joka, tar- joka oli määrä tar- käyttää muihin tarkoituksiin. Tämä osoittaa, että me tarvitsemme enemmän joustavuutta. Ja pienellä talousarviolla ei voida hoitaa kaikkia mahdollisia asioita taivaan ja maan välillä. Ja sitten toinen seikka. Ainoa tapa kollektiivisesti antaa unionin vastaus kriisiin ei ole hallitus, hallitusten välinen toiminta, vaan pikemminkin yhteisömenetelmää tässä täytyy käyttää joten mitään vaikutusta tällä on vuoden 2016 talousarvioon. Joku sanoi 600 miljoonaa. Mutta mitä tällä, mitä tällä samalla rahalla olisi voitu tehdä? Mitä olisi haluttu sillä tehdä? Meillähän on sitoumuksia, joista täytyy pitää kiinni. kuinka parlamentin äänisadan kuuluvin. Meillä on tietenkin myös osoittaa käyttää lisätalousarvioita. Nämä ovat ylimääräisiä varoja, jotka kirjataan talousarvioon. Nämä tulevat budjettiin ilman, että nyt käytän oikaisu tai korjaava lisätalousarviota. Tulevat vähän niin kuin tällaisen oikaisubudjetin ohi sivusta. Joten parlamentin täytyy ottaa kantaa tähän kysymykseen. Ja kuinka sitten velvoitetaan jäsenvaltioita ottamaan vastuunsa? Näiden erityisrahaston yhteydessä tämä ei toimi. Nyt kun kyse tästä erittäin luovasta mekanismista, joka ei ole pakollinen, niin toimiko se sitten? Toivon niin, mutta Toivon niin ikään, että alettaisiin keskustella neuvostonkin puolella tai neuvoston kanssa. Olen ulkoisia kertoja sanonut tässä salissa, että solidaarisuutta ei osata pelkiä julkilausumilla tai lausunnoilla. Nyt on aika, nyt on tullut aika pohtia sitä, kuinka jäsenvaltiota saadaan ryhtymään toimiin ja kuinka jäsenvaltiot saadaan todellakin osoittamaan solidarisuuttaan. Kaiken kaikkiaan, kaikista huolimatta, ylistän komissiota sen luovuudesta ja sen ponnisteluista, kun se on pyrkinyt ratkaisemaan tämän ongelman, joka jäsenvaltioissa on nähtävissä. Jäsenvaltiot ovat suurissa vaikeuksissa, kun ne pyrkivät ratkomaan näitä ongelmia. Vuoden 2016 talousarvion yleisesittelijänä totesin, että me olemme täysin solidaarisia ja teemme kaikkemme, jotta parlamentti ja komissio voivat jatkaa yhdessä ponnisteluita, jotta asiat saadaan muuttumaan ja saadaan ratkaistua erittäin vakavat ongelmat, joissa nyt ollaan. Kiitos yleisesittelee Kristo Furu seuraavana. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να συμφωνήσω με όλα όσα ανέφερε ο συνάδελφος ο κύριος Φερνάντες. Kiitos puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä edustaja Fernandesin kanssa. Tämä aivan ilmeisesti on totuus EU-budjetista. Budjetti on mikä on, enkä usko, että sääntökirjassa – budjettisääntökirjassa voi olla sellaista sääntöä, että tämä on budjetti. Ja jos siihen sitten lisätään valtava summa rahaa, niin keksikää jotain. Totta kai mitalin toinen puoli on se, että aina tapahtuu ennakoimattomia asioita ja aina on asioita, jotka eivät toteudu suunnitellulla tavalla. Toki budjetissa on oltava mahdollisuuksia reagoida tällaisiin odottamattomiin asioihin, joita ei voitu mitenkään tietää budjettia laadittaessa. Ja jos nyt katsotaan näitä kehityskulkuja ja yritetään ne jotenkin niitä tarkastella budjetin kautta, niin ilmeistä on, että olemassa olevat määrärahat täytyy jakaa hiukan entistä ohuemmin. Ja näin vesitetään Euroopan talousarvion vaikuttavuus. Jos pyritään rahoittamaan useampia asioita samalla summalla, niin tietenkin äh, sitten äh, vaikutukset ovat huomattavasti heikommat kaikkialla. Ja vaikka olisi erilaisia rahoituslähteitä, niin kyllä meillä tulee olemaan hyvin, hyvin vaikeaa saada rahat riittämään kattavasti. Ajatellen vaikkapa pakolaiskriisiä. Neuvoston puheenjohtaja Tusk on tässä prosessissa asiasta myös muistuttanut. Emme me sano, että vastustamme, mutta me emme tienneet, emme voineet mitenkään arvata, ennakoida, että maahanmuutto virta olisi näin valtava. Ja onko meillä muuten tietoa, numerotietoa siitä, mikä on ollut jäsenvaltioiden panos? Eli jos katsotaan eri jäsenvaltioita, meidän on tärkeää tietää, paljonko yksittäiset jäsenvaltiot joutuvat maksamaan on jäsenvaltioita, jotka ovat todellisia eturintamamaita tässä, eh, koska heidän täytyy ottaa nämä ihmiset vastaan eh, ensi vastaanottomaana. Sitten on taas sellaisia maita, jotka eivät tätä painetta niinkään tunne. Ja Turkki. Turkki varmaan on kaiken avain, ratkaisun löytämisen avain. Älkäämme myöskään unohtako, että pakolaiset itse lähtevät Syyriasta, Libanonista ja ovat jo kerääntyneet suurina joukkoina esimerkiksi Jordaniaan. Maassahan on ollut valtavasti pakolaisia jo pitkän aikaa. Enpä usko, että jäsenvaltiot itse asiassa – ovat vielä merkinneet sitä rahaa, minkä tämä kaikki tulee maksamaan. No itse tulen Kyprokselta ja jos katsotaan saaria, no Kypros itsekin on saari, ää, eikä meidän saartamme ole edes tunnustettu, emme me voi antaa mitään rahaa, meidän rahamme menevät jo Äh, emme me Turkille anna rahaa. Jos Turkki haluaa meiltä rahaa, niin ei Turkin tarvitse tehdä mitään muuta kuin tunnustaa Kypros, mutta tunnustamattomana äh, maana me emme tietenkään voi myöskään maksaa yhtään mitään. Ja emme me tule Turkille antamaan ei euron euroakaan. olemmeko sitä paitsi varmoja <laughs> siitä, miten Turkki nämä rahat tulee käyttämään. Me tiedämme, että on kymmeniä tuhansia, jotka haluavat palata Kuvanin ja Syyriaan. Turkki ei päästä heitä palaamaan esimerkiksi Kubaniin, koska Turkki pelkää, että he mm, perustaisivat uuden valtion. Samoin siellä on turkmeeneja, eikä Turkki ole valmis eikä salli näiden kymmenien tuhansien ihmisten palaavan koteihinsa. Turkki on sulkenut rajansa eikä päästä heitä palaamaan Kabanin ja Syyriaan. Niin, mitäpä, mitäpä näillä rahoilla sitten rahoitetaan. Ja minä haluan todellakin äm, kuulla tästä neuvostolta ja komissiolta niin, että minulla on kaikki olennaiset tarvittavat tiedot. Kolme miljardia tässä rahastossa. Täytyyhän olla mekanismi, joka, ö, jonka kautta hoidaan asia. Menevätkö nämä rahat pakolaisille ja pakolaiskriisin hoitoon? Ratkeaako pakolaisten tilanne? Olen täysin samaa mieltä komission kanssa siitä, että Turkilla on avaimet käsissään. Turkki on aivan välttämätön strategian luomiseksi. Ja me tarvitsemme vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Kiitoksia. Täsmentäisin, että tulkkaus päättyy sitten puoli yhdeltä. Täällä on neljä nimeä vielä listalla. Görens monsieur le président. Euh, plusieurs... Kiitoksia. Useampi kommentti. Kiitoksia komissiolle siitä, että selvititte näitä muutamaa kohtaa. On kuitenkin tärkeää korostaa, että rahat, joita annetaan Turkille, eivät sitten mene Turkin valtion kassaan, vaan että niitä annetaan järjestöille, jotka tarjoavat humanitaarista apua. Sitten rahoituksesta seuraava huomio. Vuosikausia olemme vaatineet lisävaroja. Humanitaarinen budjetti EU:ssa ja jäsenvaltioissa on kyllä kroonisesti alirahoitettu. Se on ihan rakenteellista. Eli meidän täytyy nyt katsoa, millainen asenne näissä kysymyksissä on. Se ei ole ollenkaan tilanteen tasalla. Ja sitten kolmanneksi olen samaa mieltä siitä, mitä yleisesittelijä totesi. Me maksamme tähän rahastoon valtavasti varoja libanonilaisilla ja jordanilaisilla leireillä. Ja sitten tämä erityisrahasto on pyydetty 1,8 miljardia jäsenvaltioille, ja meillä on nyt ehkä 6 prosenttia tästä vaaditusta summasta. Eli tässä nyt on kyse asioista, joista aina puhutaan, mutta jotka eivät koskaan toteudu ja nämä maksut ovat sitten oikeita sitoumuksia. Tästä on nyt tullut ihan järjestelmällistä. Jäsenvaltiot eivät koskaan pidä näissä asioissa sanansa. Ja vuosikausia itse olin Montereen konferenssissa ja Addis Abebassa. Siellä tavoitteet, taas toistettiin samat tavoitteet. No sitten näitä aikatauluja on lykätty 15 vuotta eteenpäin, eli ei näin voi tehdä. Eli jäsen valtiot syövät sanansa kaikissa näissä asioissa. Ja aivan varmasti voidaan sanoa, että tässäkin käy nyt samalla tavalla. Ja meillä on nyt melkoinen ongelma tässä. Kaikki humanitaariset toimijat odottavat, että se, mistä on ilmoitettu, tulee toteutumaan. Ja komissio tässäkin tulee käymään niin, että joudutaan tekemään uudelleen ohjelmointia ja eri aloilla. Täytyy muistaa, että pakolaiset, jotka tulevat Eurooppaan, niin ensimmäisen vuoden aikana nämä kulut voivat saada tätä kehitysapua. Eli tätä rahaa puuttuu. Eli tulemme näkemään, että systemaattisesti meiltä puuttuu näitä varoja. Ja sitten lopuksi tämän myöskin tendenssi, jossa parlamentilta riistetään sen etuoikeuksia. Mielestäni tässä vaiheessa meidän täytyy ottaa huomioon, että tilanne on kiireellinen, meidän täytyy toimia nopeasti ja päättäväisesti, jotta voidaan ensin käsitellä näitä etuoikeuksia. Täytyy tehdä se tässä väliarvioinnin yhteydessä ja sitten lähitulevaisuudessa 2020 hankkeen yhteydessä. Koska mitä tulee kehitysrahastoon, niin parlamentilla ei ole siinä mitään sananvaltaa. Ja sitten nämä erityisrahastot, joita, rahat, jotka tulevat välisenvaltioista, niin ja parlamentilla ei ole oikeastaan mitään sanavaltaa, saa vain tietoa niistä. Ja tämän rahaston osalta parlamentti on mukana, mutta vain hyvin marginaalisesti. Eli meidän täytyy nyt saada nämä asiat järjestykseen. Tämä on pitkän aikavälin tavoite, mutta lyhyellä aikavälillä olisi hyvä, että jäsenvaltiot tulisivat selittämään myöskin tähän valiokuntaan ja nyt meidän täytyy vaatia, että meillä on oltava järjestelmä, jotta jäsenvaltiot joutuvat sitten pitämään kiinni lupauksistaan. He saisivat tulla selittämään tälle parlamenttiin, miksi puuttuu 0,7 prosenttia, ja, tai miksi ei ole päästy 0,7 prosentin tavoitteeseen, ja miksi sitten kun näistä asioista ilmoitetaan niiden sanoja, ei, tai lupauksista ei pidetäkään kiinni. Eli täytyy katsoa kukaan vastuussa. Se ei ole EU, vaan se on tämä hallitusten välinen järjestelmä, joka on vallalla. Ja tämä on kyllä todella surkeaa toimintaa. Niin hallitusten ja valtioiden päämiehet tällä hetkellä tekevät COP21 osalta näitä rahoitussitoumuksia. Me... Ai niin, se unohtui sen ihan samaa pelleilyä siellä. Kö... Niin, tämä on tätä virtuaalista todellisuutta. Sitten Olbricht. Ihan puhtaasti budjettiin liittyvä kysymys. Meillä on 0,5 budjetista. Ymmärrän, että kyse on ö, otsakkeen neljä uudelleen ohjelmoinnista. Ymmärrän, että tässä kyse on ulkoisista tuloista. Tarkoittaako tämä sitä, että... Anteeksi. Tarkoittaako tämä sitä, että tulee vielä uudet kaksi ja puoli, jotka tulevat talousarvioon, ja kun ne tulevat talousarvioon, niin minne sinne ei rahastoon. Onko kyse siis luvusta äh, neljä vai jostain? Kuka tätä valvoo? Miten tehdään tämä? Mikä menettely tässä on taustalla? Kyse on siis uudesta rahasta. Tätä esittelijää, yleisesittelijäkin kysyi. Vaatiiko tämä koko talousarvion muuttamista? Siis ihan budjetillisesti niin minkälaista äh, mekanismia nyt käytetään, jotta tämä raha saadaan ujutettua budjettiin? Ja sitten tietenkin toinen kysymys, että missä rahat ovat ylipäätään. Meillä on Euroopan keskuspankkiin. Ja sitten Vanna. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on vähän vastaava kysymys kuin äskeisellä puhujalla. Tämä liittyy tähän EUn suunniteltuun osuuteen. Me olemme saaneet äh, neuvosto epävirallisen asiakirjan eilen, ja siinä todetaan, että nämä kaikki kolme miljardia tulisivat EU-talousarviosta ja jäsenvaltioiden äh, osuuksia ei ole olemassa. Voitteko vahvistaa tämän epävirallisen asiakirjan äh, tiedon vai onko tässä kyse väärinkäsityksestä? Ja mitä tähän sisältöön tulee ja siis näiden toi, näihin toimiin, komission mandaatti siitä, että mihin toimiin rahat käytetään. Tämä ei ole kyllä kovinkaan tarkka. Yhtäältä puhutaan humanitaarisista toimista, joiden kautta autetaan pakolaisia, mutta sitten puhutaan toimista alue- ja paikallistasolla pakolaisongelman hallinnoimisessa. Tämä on hyvin epäselvää. Onko kyse myös rajavalvontatoimista, mahdollisista poliisitoimista, voidaanko niitäkin rahoittaa? tätä kautta vai ovatko tietyt toimet poissuljettuja? Si, monsieur. Kiitos sitten Sinadinos. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin yllättynyt siitä nopeudesta, jolla on edennyt halutessaan auttaa Turkkia. Tämä osoittaa, että EU on erittäin huolissaan – islamistien uhasta. Turkki on kuitenkin laajalti tämän ilmiön takana. Nämä maahanmuuttajat ja pakolaiset nyt sitten heitä kehotetaan lähtemään suurin joukkoin Turkista länsimaihin. Ja tämä raha on kolme miljardia. Tällaista summaa on ehdotettu annettavaksi Turkille siinä toivossa, että tämä vähentäisi, lieventäisi ongelmaa. Pelkään, että tässä nyt mennään pahasti hakoteille. Historisesti Turkki ei ole koskaan kunnioittanut mitään lupauksia, joita se on antanut kansainvälisille järjestöille tai kenellekään muullekaan. Se ei ole koskaan kunnioittanut YK päätöslauselmia, jotka koskevat Kyprosta, ja se edelleenkin miehittää yhtä kolmasosaa Kyproksen saaresta. Ja te kuvittelette, että nyt sitten Turkki myöntyy Euroopan unionin paineen edessä siksi, että nyt on tulossa valtaisa pakolaisvyöry. Mikä te kuvittelette, että Turkki tot, pitääkin lupauksista, niin te olette kyllä ihan väärässä. Turkki on jo saanut rahaa, jonka tarkoituksena on auttaa auttaa maahanmuuttokriisissä. Ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun Turkille syydetään rahaa tässä tarkoituksessa. Raha on jo nyt mobilisoitu eri otsakkeista tätä samaista tarkoitusta varten. Siitä huolimatta tämä paine ja maahanmuuttovyöry ei ole millään tavalla lieventynyt. Maahanmuuttajien virtaaminen Turkista kohti Euroopan unionia ei ole yhtään vähentynyt. Ehkä komissio kuvittelee, että se mitä toistaiseksi on annettu ei ole riittänyt. Ja että mikäli heitetään sekaan vielä toiset kolme miljardia, niin tämä sitten riittää hoitamaan koko ongelman. Mitä käytännössä tapahtuu? Mikäli kolme miljardia annetaan Turkille ja maahanmuuttovirta jatkuu jatkumistaan, mitä komissio sitten tekee? Tuleeko se heittämään lisää rahaa Kankkulan kaivoon, mikäli osoittautuu, että kolme miljardia ei riitä? Ja mitä takuita on siitä, että Turkilla annetut rahat todellakin käytetään näihin tarkoituksiin? Vai käytetäänkö kaikki sitten siihen, että vain tukahdutaan virtaa? Mitä jos rahat käytetäänkin johonkin toiseen tarkoitukseen? Onko olemassa minkälaisia takuita siitä, että näin ei käy? Mitä tapahtuu, mikäli lisää rahaa tarvitaan? Onko mitään tapaa pakottaa jäsenvaltioita antamaan lisää rahaa. Mitä takuita komissiolla on ylipäänsä, että Turkki tulee pitääkin, pitämäänkin lupauksistaan? Merci, monsieur Vanni. Kiitos sitten, Vanni. Si, grazie, rapidamente. Kiitoksia. En nyt halua pidentää tätä keskustelua poliittisella tasolla, koska tästä rahoituksesta on jo päätetty ja näistä lupauksista on pidettävä kiinni. No sitten näiden varojen valvonta Tämä on nyt hätätilanne ja olemme jo muissa tapauksissa nähneet näissä pakolaiskysymyksissä, että nämä hätätilanteet ovat sellaisia, että niistä puuttuu valvontaa. Tämä on nyt hätätilanne ja silloin ei valvontaa usein ole riittävästi. Eli mistä nämä rahat löytyvät ja onko teillä jonkinlainen järjestelmä, jotta voidaan valvoa esimerkiksi Turkin kaltaista maata sen suhteen, että rahat menevät todella näihin tavoitteisiin, koska muussa tapauksessa on täysin turhaa myöntää tällaista tukea. Eli olen kysynyt näistä tietoja kuuden kuukauden ajan, mutta en ole saanut mitään vastauksia näihin kysymyksiin. Maragall. Kiitoksia sitten Maragall. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän komissiota sen ponnisteluista. Tässähän on varsinainen joululahja nyt jaossa. Ja ei tämä ole kyllä mitään ihan tavallista kauraa, eikä sitä voi todellakaan purematta niellä. Minä kannatan tätä itse asiaa, mutta kannattaisin sitä vieläkin lämpimämmin jos äh, olisi sitoumus äh, jäsenvaltioiden osuuksista sekä jos olisi selkeä tieto siitä, mihinkä nämä rahat todella tullaan käyttämään, kun meillä nyt on äh, tarve ylimääräiselle rahoitukselle. Ja, ja tämän valiokunnan tulisi sitten nähdä, jos todella on niin, että 2,5 miljardia euroa jäsenvaltioista tulee Äh, komission hallintaan tämän, asioiden, äh, tämän asian puitteissa ulkoisena rahoituksena, niin sitäkin merkittävämpää on se, että me saamme hyvin yksityiskohtaisen, kattavan tiedon paitsi äh, siitä, mistä nämä rahat todella tulevat, myös siitä, mihin ne tarkalleen ottaen tullaan käyttämään. Ähm, tässä on mielestäni aivan liikaa nyt tietämättömyyttä sen suhteen, että mitä on pelissä. Niin kuin Rova Vanna kysyi, mi- mi- mitä tarkoittaa humanitaarinen apu tässä? Siis tietenkin me tiedämme, eh, mitä humanitaarinen apu tarkoittaa, mutta mihinkä nämä rahat on todella tarkoitus käyttää. Me tarvitsemme kattavan, täydellisen kuvan tästä asiasta, jotta voimme kantaa oman vastuumme ja hyväksyä tällaisen ehdotuksen. Enhän minä voi kansalaisille tätä asiaa eh, selittää, jos en tiedä, enkä minä voi puolustaa ehdotusta, jos en tiedä, mistä siinä todella on kyse. Komissio on ponnistellut kovasti ja tehnyt kovasti työtä, mutta neuvoston eh, läsnäolen puute on jälleen eh, todella silmiinpistävä. Näin oli tänä aamuna, jo kun puhuimme MFFn uudistamisesta. Ja niin kuin puheenjohtaja sanoi, tässä on tällainen virtuaalipoliittinen tilanne. Lopuksi sanoisin, että mm, tietenkin, jos ajatellaan, että meillä on kumppanivaltio, ystävällinen, ystävällismielinen toverivaltio, johon voidaan luottaa, niin tilanne on hiukan toinen. Mutta nyt kyseessä on kuitenkin Turkki. Me emme voi sulkea eh, silmiämme kaikelta siltä, mitä tässä asiassa tapahtuu. Kyse on muustakin kuin pelkästä epäilyksestä. Kyse on todella eh, epävarmuudesta. Ja Turkin suhteen meidän täytyy olla tiukkoja, vaativia. Ja kansalaisten suhteen meidän täytyy olla vastuullisia ja pitää pää kylmänä. Kyllä mm, tietenkin EUn täytyy olla aktiivisempi eh, pakolaisten vastaanottamisessa. En minä luota vain eh, puhtaasti siihen, että eh, ihmiset palautetaan kotimaihinsa. Ei tietenkään. Kyllä meidän täytyy huolehtia omasta vastuualueestamme yhtä lailla. Kiitos puheenjohtaja. Mipä? Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Kiitoksia tulkeille jotka antavat meille 10 minuuttia lisäaikaa, vaikka he ovat olleet täällä yhdeksästä saakka. Eli suurkiitokset. Sitten lyhyt kysymys ennen kuin Carvilio saa puheenvuoron. Eli täytyy nyt täsmentää, onko nämä otettu huomioon budjetissa vai onko tämä sitten erillisbudjetti eu budjetin rinnalla? Ja toiseksi, video voisitteko kertoa näistä sitoumuksista, joita jäsenvaltioissa pitää tehdä näiden Afrikan ja Syyrian erityisrahastojen osalta, ja millaisia sitoumuksia tähän mennessä on tehty? Ja lopuksi, millä tavalla tämä sitten jaetaan jäsenvaltioiden kesken? Onko tästä jo sovittu vai onko tämä sitten vielä harkinnanvarainen kysymys? No niin, kello on 12.30, eli Teillä on nyt 10 minuuttia aikaa vastata näihin kysymyksiin. Ja panin merkille, että tässä tuli esiin poliittisesti aika merkittäviä kysymyksiä. Ja silloin kun on tulipalo, niin on turha keskustella veden hinnasta. Mutta haluaisimme nyt kuulla, millaista yleistä politiikkaa EU:ssa on, jotta voitaisiin hiukan hillitä näitä maahanmuuttovirtoja ja saada hiukan järjestystä maihin, joista pakolaisia tulee Eurooppaan, kun he pakenevat väkivaltaa ja sotaa. Oui, merci beaucoup, monsieur le président, et merci beaucoup à vous tous et toutes, parce que... Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia kaikille. Uskon, että kysymykset, jotka täällä esitettiin, olivat äärimmäisen osuvia. Uskon, että voin aluksi todeta, että enimmäkseen olemme samaa mieltä teidän kommenteistanne ja tarpeesta olla erittäin tarkkana ja valppaana näiden varojen käytön suhteen, joiden tarkoituksena on auttaa pakolaisvirtojen hallinnoissa Turkissa. Teluvallainen annan puheenvuoron herra Pressan vielä lopuksi. Hän voi terkemmin, tarkemmin kertoa budjettiteknisistä seikoista, jotka tähän liittyvät, mutta aluksi toteaisin Olbrichtille ja muille, että emme edes pohdi sitä, että rahat että näistä muista erityisrahastoista pois. Suurin osa näistä määrärahoista tulevat siitä, että nykyisiä ohjelmia pönkitetään, niitä vahvistetaan suhteessa siihen, mistä sovittiin vuonna 2016 talousarviomenettelyn yhteydessä. Siksi olen erittäin kiitollinen Euroopan parlamentille siitä, että parlamentti oli kovin sinnikäs viime hetkiin saakka, niin että nämä ohjelmat erityisestikin liittymistä edeltävä ohjelma ja naapuruusohjelma saivat lisää varoja neuvotteluiden loppumetreillä. Nämä summat ovat nyt jo budjetissa ja ne kohdentaan Turkkiin niin kuin alun perinkin oli oikeusperustan pohjalta määrä tehdä humanitaarista apua saadaan budjetista mukaan luottuna hätäapuvarauksesta, joten mitään kummallista, se ei ole, vaan tässä uudelleen kohdentaan varat vuonna 2016 talousarviossa. Sitten ei, ei livetä. Cristoforo esitti hyvän kommentin. Mielikuva on se, että me emme tee mitään. Komission kollegat tekevät yötä päivää työtä. Varapuheenjohtaja Georgieva ei päässyt tänään paikalle, niin kuin olisi halunnut tulla, koska hän matkustaa Kreikkaan allekirjoittaakseen sopimuksen YK pakolaisa järjestön kanssa, joten kaikki tekevät parhaansa saadakseen tulosta. Mitä EU-talousarvioon tulee? Määrärahoja on kaksinkertaistettu, joten tässä on merkittävä ponnistus, mutta on sellainen mielikuva, että riittävästi ei ole tehty paikan päällä. Osa tästä liittyy siihen tosiasiaan, että humanitaarisen avun anto kanavoidaan kansallisjärjestöjen ja muiden kansainvälisten järjestöjen kautta. Osa varoista, joka jotka tulevat osakkeesta kolme, ovat yhteisessä hallinnossa jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltiot ovat hämmästyneet pakolaisvirroista, eivätkä ole olleet valmiita käyttämään näitä varoja. Tuen vastaanottokyky on ollut puutteellista. Nyt on tämä hätäapu ikkuna avattu jäsenvaltioiden suunnalla. Jäsenvaltioilla ei ollut riittävästi välineitä ja mahdollisuuksia ottaa vastaan tätä kaikkia olemassa olevaa tukea aiemmin. Tai sitten lukuisia kysymyksiä liittyvät varojen käyttöön. Joitakin huoleekin on ilmaistu. Jotkut kollegat ovat huolissaan Kyprokselta ja Kreikasta tulevat kollegat olivat huolissaan siitä, menevätkö rahat Turkissa oikean kohteeseen. Totean sen, että raha menee siihen tavoitteeseen, että halutaan auttaa pakolaisia ja paikallisyhteisöjä niin, että varoja ei anneta Turkin talousarvioon. Rahat eivät Turkin valtion kassaan. se tarpeista on kyse? Tietystikin ensimmäinen ja merkittävin osuus on humanitaarinen apu klassisessa merkityksessään. Punainen risti ja YK pakolaisjärjestö ovat esimerkkejä rahoituskohteista. Tarvearvio on vasta alustavalla tasolla, mutta UNHCR ja muiden YK-viraston kanssa jaetaan tietoja alustavasta tarvearvioinnista. Meillä on yhteisymmärrys siitä, että ongelma, joka meillä on, liittyy siihen, että suurin osa väestöstä ei ole pakolaisleireillä, vaan ne asuvat pakolaisleirien ulkopuolella, kaikkien köyhimmillä alueilla Turkissa. Jotkut tarpeet on selkeästi määritelty. Perus hyödykkeistä on pulaa, ruokaa, vettä, välineitä, lasten koulutus, psykologinen ja muu hoito lapsille. Ja sitten täytyy vahvistaa myöskin olemassa olevia infrastruktuureja, jotka liittyvät eri palveluihin, joita tarvitaan. Yhteisöpalvelujen kehittäminen, yhteisökeskusten kehittäminen, perusterveydenhuolto ja niin poispäin ovat kohteina. Toisessa vaiheessa sitten kehitetään paikallisia infrastruktuureja joten tarvearvio on selkeästikin sellainen, että siinä kohdennetaan huomio pakolaisväestöön ja myöskin pakollisen vastaanottavan yhteisöön. Muut tarkoitusperät huolestuttaisivat kyllä parlamenttia ja myöskin komissiota. Tämä on vasta alustavaa. Kuten sanoin, työ on vielä meneillään. Ja tietystikin tulemme pitämään tertajan tasalla sen suhteen, miten asia etenee sitten, kun selkeyttä saadaan lisää Tämä kolmas suuri seikka, jonka mainitsitte, oli ehdollisuus. Kuten sanoin alustuspuheenvuorossani jo, tarkoituksena on ottaa Turkki mukaan strategian suunnitelman. Tässä on selkeä ehdollisuus ja Turkin viranomaisten täytyy sitoutua varojen käyttöön. Ja kuten sanoin, rahaa ei anneta minkäänlaisena kokonaissummana johonkin, vaan raha annetaan maksuosuina osuuksina sen myötä, kuin näitä hankkeita pistetään täytäntöön. Ja yksi osa tästä näistä varoista annetaan vuonna 2016, mutta suurin osa vuonna 2017. Kyse on hankkeesta, jotta tämä ohjauskomitea tulee valvomaan. Se luo puitekehykset myöskin sen varmistamiseksi, että ehdollisuus toteutuu. Jotkut ovat sanoneet, että neuvosto ei ole pitänyt kiinni sitoumuksistaan, lupauksistaan. Täytyy ottaa huomioon, että jäsenvaltiot eivät pelkästään toimi antamalla maksuosuuksiaan eurooppalaisille välineille. Jotkut jäsenvaltiot toimivat äärimmäisen aktiivisesti, jopa avokätisesti kahdenvälisellä tasolla. Eikä tätäkään pidä jättää huomiota, kun pohdin jäsenvaltioiden toimia. Kaikilla oikeudenmukaisuudella tämä täytyy siellä mainita. Rouva Vana nähdäkseni esitti kysymyksen, mitä voisimme tehdä, miten suhtaudumme teidän paperiin, jota neuvostossa hiljattain kierrätettiin sen osalta, että kolme miljardia sen kaikki uuden talousarviosta Ranskan ja Saksan valtuuskunnat tätä heiluttivat tätä paperia. Koreper ei asiaa vahvistanut. Keskustelua käydään ja jatkuvasti seuraamme älypuhelimiden kautta sitä, mitä neuvostossa on meneillään, mutta tämä ei ole mikään neuvoston päätös eikä edes ehdotus. Ehdollisuudestaan vielä. No lopuksi. Toiminnan nopeus ja huolestuneisuus sen osalta, kuinka nopeasti nyt on ryhdytty tuumasta toimeen viime kuukausina. Olemme havainneet, että Euroopan unionin talousarvio on väline, joka monin mielestä ei vielä riitä vastaamaan niin haasteisiin, joita on edessä. Joten joustavuuselementtejä on kyllä olemassa, jotka mahdollistavat sen, että voimme reagoida joinkin haasteisiin, ainakin jossakin määrin. Viime vuonna havaitsimme esimerkiksi, että kun Kreikan kriisi oli käsittelyssä kesä-heinäkuussa, Euroopan unionin talousarviosta pystyttiin antamaan 2 miljardia lisää Kreikan auttamiseksi vuonna 2015-2016 sillä tavalla, että budjetin sisäsiirrettiin varoja paikasta toiseen. Tällä tavalla pystyttiin reagoimaan hätätapaukseen. Sitten oli maitokriisi. Sen yhteydessä annettiin apua maataloustuotteille unionin talousarvosta yhteensä 700 miljoonaa lisää. Nyt kun on taas kriisi, on hyvä tunnustaa se tosiasia, että jos jotkut elementit ovat myönteisiäkin. Se, että me pystymme keksimään luovia, näppäriä, älykkäitä tapoja vastata tarpeisiin ja löytää ratkaisuja oikeisten kehysten vallitessa sen varmist- sitä varmistettaessa, että poliittinen vastuuvelvollisuus ja kaikki säännökset otetaan kunnian, niin kuin esimerkiksi tämän fasiliteetin yhteydessä. Niin nähdäkseni tällaisten näppärin ratkaisujen löytämisestä meille maksetaan. Tämä on positiivinen viesti, jonka voimme lähettää täältä ilmoille. Ja toivottavasti pystymme paremmin myöskin tiedottamaan tulevina kuukausina toimistamme niin, että meidän toimimme näkyvät myöskin kansalaisten silmissä merkittävänä ja vielä tärkeämpää näitä pakolaiset näkevät, me teemme takia hyväkseen. Nyt avan ystäinen puheenvuoron vielä Silvaanolle. Hän voi selittää, kuinka tämä korvamerkitty jäsenvaltioiden maksuosuusjärjestelmä toimii. Kiitoksia puheenjohtaja. Eli 2,5 miljardia ylimääräistä rahaa, jotka on lisätty siihen, mitä on e budjetissa, niin kyllä, näin komissio on ehdottanut. Eli miten se toimii? Meillä on sääntö varainhoitoasetuksessa, eli lahjoittajat EUn ulkopuolelta voivat maksaa tähän erityisvälineeseen, varsinkin kehitysavun välineisiin, ja näin he voivat olla mukana täytäntöönpanossa. Eli nämä tulot tavallaan lisäävät käytössä olevia varoja eri välineissä, oli kyse sitten humanitaarisesta avusta tai liittymistä edeltävästä välineestä. Ja komissiolla on sitten enemmän varoja täytäntöönpanoon tällä politiikan alalla. Ja tässä on erityinen tavoite, eli pakolaiset Turkissa. Eli muodollisesti tämä nyt ei ole mukana vuotuisessa budjetissa ja budjettineuvotteluissa, vaan nämä ovat varoja, jotka ovat käytössä 2016 ja 2017. Eli silloin on nämä 2,5 miljardia lisärahaa. Ja sitten nämä maksut. Niin siis Presa, Eli tässä on jonkinlainen erityisväline vai onko kyse sitten tosiaan eu budjetista? It is uh, the EU budget and it is specific. Tämä on eu budjetti, erityinen budjettikohta, joka mahdollistaa menoja tiettyjen lakien pohjalta, jotka määrittelevät, mihin määr- tarkoituksiin voidaan myöntää tukea, minkä tyyppisiä toimia voidaan rahoittaa. Eli jos kyse on valmis- edellä liittymistä valmistelevasta välineestä, niin sitten meidän täytyy noudattaa näitä kriteereitä. Sama koskee humanitaarista apua. Ja tämä koskee myöskin valvontaa. Valli kysyy siitä, kuka tätä valvoo. Eli koska täytäntöönpano tapahtuu näiden täytäntöönpanovälineiden kautta budjetista, niin kaikki valvonta tällä hetkellä on käytössä. Eli ei valvontaa mitenkään vähennetä, vaan valvontaa on saman verran näiden varojen osalta. Kiitos. Dire que pour le budget 2016... Eli vuoden 2016 budjetin osalta 1,25 miljardia annetaan lisärahoitusta, eli puolet tästä kahdesta puolesta miljardista, joka, jonka jäsenvaltioiden pitäisi maksaa 2016-2017. Um, so, eh, ils sont pas inscrits, c'est que... Niin, siis näiden varojen saatavuus 2016 pakolaisten hyväksi Turkissa, niin näitä varoja nostetaan tämän verran. Eli nämä varat, jotka tulevat ulkopuolelta, niihin ei tarvita mitään lupaa viranomaisilta, koska kyse on yksittäisistä maksuista jäsenvaltioista. Eli ne näkyvät sitten budjetin tuloissa. Niin kyse on korvamerkityistä tuloista ja ne ovat mukana sitten budjetin toteuttamisessa. Eli 1,25 miljardia lisätuloja. No täytyy sitten katsoa, miten se jaetaan. Ja tällä tavalla voidaan sitten lisätä 1,25 miljardilla näitä varoja, jotka liittyvät EU-liittymiseen ja humanitaarisen apuun. Onko näin? Eli tämä ei ole mikään erityisrahasto. Ja siis millä tavalla tämä jaetaan jäsenvaltioiden kesken? Eh, Eli komissio on ehdottanut, että tämä taakka jaetaan näiden kansallisten brutto nettoosuuksien pohjalta. Eli tässä on samat säännöt kuin budjetissa. Ja nämä säännöt ovat tuttuja kaikille jäsenvaltioille. Vielä tarvitaan jäsenvaltioiden suostumus. Ça. Mais on est à la veille de Noël. No, mutta joulu on tulossa. Ja aina sitä voi haaveilla. No niin. Eli muistuttakaa nyt vielä se, mikä pitää tarkistaa Syyrian ja Afrikan erityisrahastojen osalta. Siis paljonko jäsenvaltiot maksavat 1,1 miljardia? Vastaan tähän kirjallisesti, koska Presan kanssa koitin antaa teille mahdollisimman päivitettyjä tietoja. Kiitoksia näistä täsmennyksistä, kiitoksia kollegoista, jotka ovat olleet tähän asti, kiitoksia tulkeille. Ja budjettivaliokunta lähettää valtuuskunnan Turkkiin 80. helmikuuta. Ja silloin paikan päällä voimme nähdä, millä tavalla Euroopan toiminta järjestetään, jotta voimme auttaa pakolaisia, jotka voisivat sitten jäädä Turkkiin, eivätkä tulisi sieltä Eurooppaan. Oliko muita kysymyksiä? Jos ei, niin se kyllä sopii. Seuraava kokous on ensi vuonna Brysselissä 27.–28. tammikuuta. Eli tässä välissä on joulu ja uusi vuosi, eli hauskaa loppuvuotta ja kiitos kaikille, jotka ovat tehneet täällä hyvää työtä.